Bom dia, vamos iniciar os nossos trabalhos. Aloitamme työskentelyn. Temos para iniciar ainda eh, um, um debate em torno da União Europeia e da China, desequilíbrio. Keskustelemme tänään EU-sta ja Kiinasta kaupan epätasapainosta Tämä keskustelu pitää saada päättymään kello 9.30, jotta sitten voisimme aloittaa äänestykset. Ja toivonkin, että olette jo varanneet äänestyskorttinne tarpeen vaatiessa niitä käytämme. Ensimmäiseksi käyttää puheenvuoron valmistelija Dirk Sterks ALDE-ryhmästä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Voor. Joo, mevrouw de voorzitter. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kyse on kansainvälisen kaupan valiokunnalle annettavasta lausuntoluonnoksesta ja meidän täytyy tietenkin korostaa, että EUn ja Kiinan väliset suhteet ovat erittäin tärkeät. Tätä asiaa ei voida käsitellä ihan kevytkenkäisesti, joten otin esille tiettyjä kysymyksiä, jotka kuuluvat meidän valiokuntamme mandaattiin ensinnäkin siihen, että mitkä ovat ne sosiaaliset aspektit, jotka liittyvät juuri tähän kauppasuhteeseen. Lausuntoluonnoksen otsakeessa on kysymysmerkki, eli onko kyse todellakin epätasapainoisesta kaupan tilanteesta. Mutta meidän mielestämme näin ei ole. Tietenkin epätasapainoon viittaavia tekijöitä on olemassa, mutta on tietenkin selvää, että usein kyse on vain kliseistä, joita esitetään. Kyse ei ole todellakaan siitä, että kun puhumme kauppasuhteista Kiinan kanssa, että tämä olisi johtanut e- että tasapainoisen työllisyystilanteeseen. Voidaan sanoa, että Kiinassa menestyksekäästi toimivat yritykset ovat myöskin investoineet Eurooppaan ja luoneet työpaikkoja. Ja minä uskon, että meidän täytyy huomioida tällainenkin seikka ja katsoa hiukan syvemmälle kuin vain tätä yleistä näkemystä. Kiina on maailman keskeisimpiä kauppakumppaneita. Ja kun Kiina on jo kymmenien vuosien ajan avannut omaa talouttaan ja liittynyt täten maailman talouteen, niin se on johtanut myöskin velvoitteiden syntymiseen Kiinan suuntaan. Ja tästäpä syystä nyt Kiinaan katsotaan hiukan eri hengessä kuin aikaisemmin. emme välttämättä voi sanoa, että meillä pitäisi olla vaatimuksia, mutta meidän pitää keskustella kiinalaisten kanssa myöskin sosiaalisista kysymyksistä. Ja niin kuin luonnoksessakin totean, niin meidän ei tule puhua sosiaalista aspekteista vain ainoastaan Kiinan kanssa. Me olemme havainneet, että koko Aasian alueella on tapahtunut muutoksia, erityisesti itäisessä ja kaakkois-Aasiassa on ollut havaittavissa – että Kiinan kansantalous ja yhteiskunta on muuttunut ja se vaikuttaa myöskin yritystoimintaan esimerkiksi siten, että Kiinasta yritykset ovat siirtyneet Kaakkois-Aasian muihin maihin. Eli meidän täytyy katsoa koko Kaakkois-Aasian aluetta eikä ainoastaan Kiinaa. Tietenkin Kiinassa suhtaudutaan moniin asioihin eri tavalla kuin Euroopassa ja erityisesti kun puhutaan sosiaalipoliittisista ja sosiaaliturvakysymyksistä, niin silloin heidän politiikkansa on aivan toisenlainen kuin Euroopassa harjoitettava politiikka. Mutta me emme saa missään nimessä unohtaa sitä, että varsinkin viimeisen 10-15 vuoden aikana tilanne on muuttunut huomattavassa määrin juuri Kiinassa. Esimerkiksi on luotu työlainsäädäntö, jota ovat olleet muovaamassa myöskin eurooppalaiset asiantuntijat ja kiinalaiset tarkkaan katsovat, miten Euroopassa tiettyjä asioita hoidetaan, ja tämäkin olisi pantava merkille. Ja on tietenkin selvää, että jos Kiina haluaa, ja niin kuin se nyt on, haluaa olla osa tätä kansainvälistä ulottuvuutta, niin tietenkin sen pitää huomioida myös nämä sosiaaliset kysymykset. Ja tästäpä syystä viittaan myöskin tekstissäni mahdollisuuden perustaa vapaita ammattiliittoja ja että lainsäädäntöä ei ainoastaan luoda, vaan myöskin valvotaan lainsäädäntö, lainsäädännön täytäntöönpanoa. Siinähän on vissi ero. Kiinalaiset kehittävät omaa sosiaaliturvajärjestelmäänsä ja se johtaa siihen, että tämä aikanaan voimassa ollut tasa-epätasapainon tilanne on hälvenemässä. Kiinan kansalaiset säästävät paljon omaa eläkettä varten. Se on selvä muutos. Ja on ollut havaittavissa, että mitä heikompi talouden tilanne on, sitä suurempi on valmius ja halukkuus säästää eläkettä varten. Näin tilanne on muuttunut. Ja lisäksi on ollut havaittavissa, kun katsotaan varsinkin näitä kasvuluvuista, niin ei puhuta enää 10-11 prosentin kasvusta, vaan 7 prosentin kasvuluvuista. Eli olettamukset eivät ole enää niin vahvat, mutta kuitenkin yritetään lisätä kansallisen tason kulutusta ja kulutushalukkuutta. Eli tietynlaista muutosta on ollut havaittavissa, mistä ei ollut olemassa vielä minkälaista osvittaa muutama vuosi sitten tarkoituksella yritin pitää tekstini mahdollisimman lyhyenä ja ytimekkäänä, mutta minä uskon, että tässä lyhyessäkin tekstissä keskeisimmät asiat ovat tulleet mainittua ja minä uskon, että sitä kautta me voimme varmistaa, että me saamme myöskin ulkomaankauppa-asiasta vastaavan valiokunnan keskustelussa oman äänemme kuuluviin. Eli kyllä nämä kauppasuhteet Kiinan kanssa ovat myöskin Euroopalle erittäin tärkeät ja tästäpä syystä me emme voi suhtautua näihin suhteisiin hy- kovinkaan ö, ylimielisesti tai kevytmielisesti. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia tästä esityksestä. Nostit esiin joitakin erittäin tärkeitä aiheita, jotka koskevat tätä lausuntoa ja Mielestäni tämä on lausunto, joka on ähm, hyödyllinen myös toiselle valiokunnalle, kansainvälisen kaupan valiokunnalle, mutta minulla on täällä puheenvuoropyyntöjä ja haluaisin antaa äh, edustaja Bumille puheenvuoron. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața tuturor colegilor și colegilor. Kiitokset puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Minä olen varjoesittelijänä tässä lausunnossa ja haluaisin kiittää esittelijää tästä alustuksesta ja myöskin näistä ajatuksista, joita hän esitteli. Minäkin haluaisin korostaa tiettyjä seikkoja, jotka ähm, liittyvät aiheeseen. Kiina – hän on yksi kaikkein tärkeimmistä toimijoista maailmassa ja on jatkettava neuvotteluita tämän yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen puitteissa, jossa on tietysti hyvin tärkeä kauppaosio myöskin, EU-Kiina-sopimus siis. Sen pohjalta, mitä tässä esittelijä jo sanoi työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun aloittamisesta. Euroopan unioni varmastikin varmasti hyötyy siitä, että sosiaalipolitiikat maailmanlaajuisesti avataan ja ne tunnustetaan. Ja näin ollen me haluamme myöskin rohkaista tähän suuntaan. Ja tästä on keskusteltukin jo täällä valiokunnassa. Ja näin ollen meidän täytyy pyrkiä solmimaan sosiaalinen liitto tämän tärkeän maailmanlaajuisen toimijan Kiinan kanssa, siis EUn ja Kiinan välille, jotta voitaisiin edistää parempaa työllisyyden tasoa ja että voisimme myöskin rohkaista yritysten sosiaaliseen, yrityksen sosiaaliseen tai yhteiskunnalliseen vastuuseen, kun ajatellaan, että Kiinaanhan on tehty yritysten toimesta Euroopassa valtavia investointeja. Minä uskon, että näillä yrityksillä on tärkeä rooli ähm, paremman työllisyyden luomisessa ja meidän tulisi tähdentää tätä seikkaa, siis yritysten yhteiskuntavastuuta – ja työllisyyspolitiikat ja sosiaalinen suojelu on hyvä ottaa myöskin esille. 2006 YK ja, ja talous- ja sosiaalikomitea työllisyyden saralla korostivat ihmisarvoisissa oloissa tehtävää työtä ja työllisyyttä. Tämän lisäksi Euroopan unioni kehitysinstrumenttinsa kautta. Äh, sen pitäisi keskittyä erityisesti äh, terveyden huoltoon, sosiaaliseen suojeluun ja myöskin lasten aseman parantamiseen, työllisyyteen ja työntekijöiden työsuojeluun sekä myöskin työoloihin. Tarvitaan myöskin jatkuvaa yhteistyön kehittämistä työllisyyden saralla, kun kysymys on siirtotyöläisistä ja heidän työoloistaan. Tarvitaan myöskin lisää työllisyyspolitiikkaan tätä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Haluamme, että voisimme käyttää hyviä käytäntöjä työllisyyspolitiikassa ja hyötyä toisiltamme. Ja tietenkään ei pidä unohtaa vihreää työllisyyttä, vihreitä työpaikkoja, koska tämä on hyvin tärkeä aihe. Ja sitähän on jo keskusteltu EU-ssa sekä myöskin ihan maailmanlaajuisesti, kun on keskusteltu energiakysymyksistä. Tässä kaikki. Kiitos. Paljon kiitoksia. Edustaja Helmer. Well, thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelen tätä suurella mielenkiinnolla kuinka kohan moni kollega meistä on ollut aasialaisessa tehtaassa työntekijöiden tällaisessa makuusalissa ja kaikki täl, nämä hienot sanat, ne kyllä ovat täysin turhia, jos sitä vertaa todellisuuteen. Kiitän kollegaa Störksiä siitä hienosta työstä, mitä hän on tehnyt, mutta kyseenalaistan kyllä sen, millainen vaikutus hänen työllään tulee olemaan todellisessa elämässä. Me katsomme EUn ja Kiinan kauppaa ja Kiina on todella panostanut tai vaikuttanut siihen, että inflaatio on ollut alhainen Euroopassa tarjoamalla edullisia tuotteita ja tuo vaihe saattaa nyt olla ohi, koska nyt kiinalaiset työntekijät ovat päättäneet, että he haluavat parempaa palkkaa ja parempia työolosuhteita, hyvää onnea vaan heille, me tulemme heitä tukemaan, mutta taloudellisen ja teollisen kehityksen laki on se, että työolosuhteiden olosuhteisiin liittyvät standardit ja ympäristöstandardit paranevat, kun päästään jonkun tietyn kynnyksen ylös. Nyt me näemme, että monet yritykset maksavat parempaa palkkaa Kiinassa. Tämä on hyvä asia, mutta tämä johtuu yleisestä taloudellisesta ja teollisesta kehityksestä tuossa maassa. Ja se, että me istumme täällä salissa ja pohdimme sitä, mitä Kiinassa tapahtuu, niin se ei tule kovinkaan paljon Eh, mihinkään vaikuttamaan. Kuten kaikki tiedätte, siellä on hyvin suuria ihmisoikeusrikkomuksia. Ihmisiä pidätetään aamulla kello kolme, viedään eh, vankileireille ja kidutetaan. Ja Kiina on todella haluton keskustelemaan näistä asioista tai vastaamaan länsimaiden painostukseen näistä kysymyksistä. Sen pitäisi olla meidän eh, pääprioriteettimme. Jos nyt ajattelemme, että meidän valiokuntamme puoleen käännytään, kun on kyse sukupuolten tasa-arvosta Kiinassa esimerkiksi, niin se on kyllä aika turhaa. Ja tämä on mietintö, jota ei ole edes vielä kirjoitettu, joten on aika uskomatonta, että herra Sterks on onnistunut kirjoittamaan lausunnon mietinnöstä, jota ei ole olemassakaan vielä. Mutta me tässä nyt jollain lailla tuomme esille myötätuntoamme ja sosiaalista omaa tuntoamme, äh, mutta en usko, että Kiinassa ketään tämä kiinnostaa ja siksi minun ryhmäni ei pysty tätä lausuntoa tukemaan. Eh, muito nosso colega. Kiitoksia. Ja nyt annan seuraavalle kollegalle puheenvuoron. Äh, Kiitoksia. Jos me vain jäämme seisomaan tumput suorina, niin en usko, että se riittää. Kyllä, he katsovat Euroopan suuntaan ja haluavat kuulla, mitä Euroopan asiasta mieltä. Ja Strasbourgissa viime viikolla me annoimme oman protesti lausumamme koskien äh, Nepalissa äänestyksen yhteydessä varastettua vaaliurnia ja Kiinan painostuksesta nepalilaiset eivät saaneet äänestää. Kyllä he haluavat reagoida tilanteeseen tai haluavat, että me reagoimme siihen. Me emme voi vain kohottaa olkapailla. Mutta olen kuitenkin Sterksille kiitollinen siitä. Hän tuntee Kiinan markkinat oikein hyvin ja hän otti tässä huomioon myöskin nämä mm, kehityspoliittiset ulottuvuudet. Kun Seattleissa yritettiin saada Kiina ja Taivaan mukaan VTO-toimintaan, niin totesimme, että teidän täytyy myöskin noudattaa pelisääntöä, mistä ei todellakaan nyt vielä ole kyse, mutta meidän täytyy todellakin jatkaa tätä painostusta. Ja jos me vain hyväksymme sen, että tehkää miten lystäätte, te teette kuitenkin mitä haluatte, niin se ei aja kyllä asiaa. Ja kollega Helmer on oikeassa sanoessaan, että kyllähän tilanne on muuttunut. Kansalaiset ovat saaneet enemmän rahaa käyttöön, neuvotteluja on käyttöön ja kaikkea ei ole voitu edes lehdistä lukea, joten kyllä uudistusta on ollut havaittavissa. Mutta kollega Sterks, meidän tulisi sanoa, että meidän tulee vaatia vielä jotain, vaikka tiedämme, etteivät asiat muutu kovinkaan nopeasti. Jos esimerkiksi tekstiilialalla voisimme varmistaa sen, että kun Euroopan teollisuuden kanssa on sovittu jo tietyistä sopimuksista eri Kiinan alueiden kanssa, ja jos näitä sopimuksia noudatettaisiin, niin se olisi rohkaiseva merkki. Ja tietenkin kyse on vain äh, pisarasta meressä, mutta tietenkin se on kaiken alku ja meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Ja yksi tärkeä seikka on se, että Intialaiset kysyvät meiltä, miltä sosiaalinen turvajärjestelmä näyttää, mitä tämä tarkoittaa yritysmaailmassa. Ja jos intialaiset pystyvät tähän, niin miksei se onnistuisi myöskin Kiinassa, mikäli saamme vai heidät vain ymmärtämään tämän asian merkityksen. Se, että onnistuuko se esimerkiksi tällaisen sosiaalisen vuoropuhelun kautta, en tiedä, mutta me voimme tietenkin ottaa huomioon esimerkiksi lasten oikeuksien suojelu. Ja meidän täytyy myöskin muistaa se, että tietenkin kiinalaisetkin ovat oppineet tietokoneistumisen myötä, että heidän pitää pyrkiä saamaan itse omia oikeuksia käyttöönsä. Kukaan ei voi heille niitä noin vain antaa. Meidän pitää vain antaa heille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin sosiaalimalleihin ja he voivat sitten itse päättää, mitä osioita he sitä hyväksyvät ja mitä eivät. Mutta kyllä meilläkin on oma tehtävämme tässä työssä ja on hyvä, että meillä on olemassa tällainen aloite, josta sitten tämä työ voisi saada alkuunsa. Kiitoksia. nosti. Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, meillä on vielä 13 puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin, että puhuette, puhutte lyhyesti eh, ja ytimekkäästi, jotta ehdimme äänestyksiin. Nyt heti seuraavaksi herra Falk. Herra Já bych chtěl připomenout, že Čína má před námi náskok asi 2000 let voidaan sanoa, että Kiina on noin pari tuhatta vuotta meitä edellä. Me kiipeilimme vielä puissa, kun Kiinassa oli jo järjestäytynyt valtio. Ja voimme tietysti kirjoittaa täällä kaiken maailman mietintöjä ja päätöslauselmia sun muita, mutta kun Kiinan presidentti tulee Ranskaan ja tilaa siellä parisataa Airbusia, niin sitten yhtäkkiä kaikki onkin ihan ok. Meidän täytyy päästä eroon tekopyhyydestä tässä yhteydessä. Tiedän, että kansalaisoikeuksia poljetaan Kiinassa ja tiedän, että ihmiset eivät saa kuulua ammattiyhdistyksiin, mutta uskon, että äh, kun keskiluokka kehittyy Kiinassa, niin se varmastikin äh, saa sen saman Kiinassa kuin mitä saatiin Koreassakin. Sielläkin oli aikoinaan diktatuuri. Olisi oikein, jos tukisimme äh, muutosta Kiinassa, mutta kun käydään Brysselin äh, lentokenttäkaupoissa, niin siellä on roinaa, joka on eurooppalaisten yritysten Kiinassa valmistuttama. Kiitoksia, edustaja Meissner. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin puhun lyhyesti, koska moni asia täällä on jo sanottu. Haluaisin kiittää herra Sterksiä. Hän on todellakin onnistunut erittäin lyhyessä lausunnossa puhumaan monista eri näkökulmista. Tämä on hyvä asia, koska hän ei käsittele pelkästään Kiinaa, vaan myöskin muita asianmaita, esimerkiksi kohdassa neljä. Ja olen samaa mieltä äh, herra Mannin kanssa. Kyllä tässä sitkeys kannattaa. On tietenkin turhauttavaa, kun aina vain sanoo jotain ja mitään ei tapahdu. Voisi sanoa, että Kiinassa mm, äänemme kaikuu kuurille korville, mutta jos me jatkamme tätä työtä, niin jossain vaiheessa pystymme tekemään ehdotuksia ja sitten Kiinan kansa saattaa tehdä tiettyjä ehdotuksia ja me voimme tehdä tiettyjä ehdotuksia kauppasopimuksissamme. Tämä on tärkeää, koska tilanne ei ole optimaalinen Kiinan kansalle. Sitä pitäisi parantaa ja meidän tulisi aina muistaa tämä toista. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Köstisen. Eh, er- Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiina on tietenkin EUn kumppani, mutta tietenkin meidän täytyy esittää Kiinalle vaatimuksia, koska siellä mitä erinäisimmin tavoin ihmisoikeuksia vastaan loukataan. Vuonna 2009 kävin Ruandassa AKT-yhteistyöprojektin tiimoilta ja silloin havaitsin, että siellä rakennettiin African Cup jalkapalloturnausta varten suuri turnaus ja Luandan ulkopuolelle rakennettiin uusia kohteita, koska liikennevirrat haluttiin siirtää pois ja siellä työskenteli vain ainoastaan kiinalaisia käyttäen kiinalaista rakennusmateriaalia. Ei ensimmäistäkään afrikkalaista työntekijää siellä näkynyt ja meidän täytyy tällaisista seikoista huomauttaa. Me emme missään nimessä voi hyväksyä tällaista toimintaa, että afrikkalaiset eivät saa minkäänlaista työtä ja jopa vankeja käytettiin tähän työhön. He saivat valita, mennäkö Kiinassa vankilaan vaiko tehdä töitä Afrikassa. He majoutuivat satamiin ankkuroituneihin laivoihin, ja se, jos mikä on ihmisoikeuksien polkemista, ja tämän tyyppisiin loukkauksiin meidän tulee puuttua. Kiitoksia. Kollega. Paljon kiitoksia. En nyt tiedä, on, haluaisiko kollegamme Rasterks vielä lyhyesti kommentoida. Eh, voitte sen tehdä, mutta ihan lyhyesti. Kiitoksia. Olen Helmerin kanssa samaa mieltä siitä, että sosiaaliset asiat liittyvät läheisesti hyvinvointiin. Eli jos yhteiskunta rikastuu, niin se johtaa myöskin sosiaalistandardien paranimiseen. Ja Kiinassakin tilanne on muuttunut, kun katsotaan viimeisen 30 vuoden ajan kehitystä meidän näkökulmasta katsottuna tilanne ei ole häppöinen, mutta kun katsotaan, mitä siellä aikanaan on tapahtunut, kun esimerkiksi ihmiset pakenivat maalta Shanghaihin, niin tietenkin se tarkoittaa sillä hetkellä melkoista elintilanteen ja elinolojen paranemista, erityisesti viimeisellä 30, 30 vuoden ajanjaksolla katsottuna, mutta en ole Helmerin kanssa samaa mieltä siitä, että me emme pääse eteenpäin, että tämä olisi vain tällaista paikallaan polkemista. Kyllähän kiinalaiset meitä kuuntelevat, mutta meidän täytyy aina vain pitää kirkkaana mielessä, että Kiinassa pohditaan paljonkin tätä sosiaalista ulottuvuutta – ja on tietenkin vaikeaa tietää, mitä Kiinassa tapahtuu, koska kyse ei ole avoimesta demokratiasta. Ei voida sanoa, että kuka on mikäkin toimija, kenellä on mikäkin valta, mutta kuitenkin keskustelua on jo käyty esimerkiksi Kiinan valtuuskunnan kanssa ja kauttakin erityisesti silloin, kun puhuttiin kaivosturvallisuudesta. Silloin Stephen Hughes vastasi tästä asiasta ja me yritimme saada muutoksia aikaiseksi. Ja tiesimme, ettemme saa yön yli suuria muutoksia aikaiseksi, mutta kuitenkin se oli askel oikeaan suuntaan. Ja kiinalaiset toki tietävät sen, että yhteiskuntajärjestelmän vakaus ja poliittisen järjestelmän vapaus liittyy osittain myöskin kansalaisten ja Kiinassa asuvien henkilöiden tyytyväisyyteen. Ja kyllä siis Euroopan suuntaakin katsotaan ja kuunnellaan, mitä Euroopassa sanotaan. Tiedän, että tämä keskustelu on joskus aika turhauttavan, niin kuin kollegat Man ja Maisner totesivat, mutta meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua, mutta emme saa toimia ylimielisesti ja ryhtyä sanelun politiikan tielle, mutta kyllä meidän täytyy vain muotoilla selkeä kanta ja sanoa esimerkiksi, että vapaat ammattiliitot olisivat tarpeen. Tämä on sosiaaliasianvaliokunta eikä ihmisoikeuksien alivaliokunta, mutta meidän täytyy sanoa, että nyt täytyy vain huomioida kansainväliset sitoumukset ja kun Kiina toimii markkinoilla kansainvälisenä toimijana, niin kyllä sen pitää huomioida myöskin nämä kansainväliset sosiaaliset kysymykset ja ulottuvuudet. Ja tämä riittää, ja tältä osin minä uskon, että nyt meidän täytyy siirtyä käsittelemään seuraavaa asiaa. Kiitoksia. Eh, muito obrigada. Eh, e também pela sua posição equilibrada. Paljon kiitoksia myöskin siitä, että teillä on näin tasapainoinen lähestymistapa tähän aiheeseen. Olisi hyvä, että otatte huomioon sen, että tarkistuksen on jätetty toinen toukokuuta kello 12 mennessä. Ja sen jälkeen meillä on keskustelu näistä tarkistuksista 24.–25. päivä toukokuuta. Tähän nyt päätämme tämän keskustelun ja menemme äänestyksiin. Ja menen nyt ensimmäiseen mietintöön. Ensimmäinen mietintö, josta äänestämme, on edustaja Falberin mietintö, sosiaalipolitiikan ulkoinen ulottuvuus työnormien ja sosiaalisten sääntöjen edistäminen. Ja nyt olette varmasti kaikki valmiina ja teillä on äänestyskortit mukana, koska me yritämme nyt järjestää äänestyksen ilman koneäänestystä, mutta jos meidän täytyy käyttää äänestyskoneita, niin sitten teillä täytyy olla kortti mukainen. Nyt se 67 Simmeriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusikymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 raukeaa. Mm, ei, kyllä me voimme sitä äänestää. 71 on yhteen sopiva puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Deven tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 74 ja 75 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, luulisin. Tarkistus kaksi intalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta. Vastaan tyhjää. Tämän haluaisin kuitenkin tarkistaa, eli äänestys alkaa. on kaksi jäsentä, joilla ei ole äänestyskorttia mukana. Siksi laskemme nämä äänet mukaan. Kaksikymmentä vastaan, 22 puolesta ja kaksi tyhjää. Tämä on hyväksytty. Nyt tarkistus 78 raukeaa. Ja sitten menemme tarkistukseen 79 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta. Ai se raukesikin. Sitten Inta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 on vedetty pois, mutta tarkistukset 82 ja 83, niistä on äänestettävä yhdessä, koska ne ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 on vedetty pois. 85 raukeaa. Ei, kyllä me voimme sitä äänestää. 81 ja 82 on hyväksytty. Meidän on nyt äänestettävää tarkistuksesta 85, kyllä, aivan puolesta. Vastaan tyhjää. Tämä meidän olisi kuitenkin tarkistettava koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Tarkistus 85. Hyväksytty. 32 puolesta No, tätä minä en nähnyt kovin hyvin. 86, 87 ja 88 ovat yhteen sopivat 85 kanssa, siksi äänestämme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 92, 93, 94 raukeavat. Ja menemme tarkistukseen 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavat raukeavat ja menemme kompromissitarkistukseen D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat ja menemme tarkistukseen 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98, 100, 101 ovat identtisiä ja äänestämme niistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 raukeaa, 103 puolesta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme ko- tarkistukseen 105. Nämäkin on jaettu Tämä Meillä on 104 esittelijältä ja 105 Perman Freshiltä. Sihteeristö sanoi minulle juuri, että meidän ei tule äänestää tästä tarkistuksesta, koska hyväksyimme edellisen 107 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 raukeaa, 109 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 110 raukea. Ei, ei, ei. Kyllä sitä äänestetään. 110. Satakymmenen puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Haluaisitteko tarkistaa tämän koneellisesti? No hyvä on, tarkistamme tämän. Minusta tämä oli aivan itsestään selvä, mutta tarkistetaan. 110 äänestys alkaa. Meillä on 11 puolesta ja 35 vasta ääntä ja yksi tyhjään. Tämä oli kyllä ihan selvä juttu. DV4 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Seuraavaksi 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 pu- tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. te haluaisitte tarkistaa tämän, hyvä on. Tarkistetaan 112 koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys koneellisesti tarkistuksesta 112. 38 puolesta, 8 vastaan yksi tyhjää. Kuten jo sanoinkin, hyväksytty. Nyt menemme tarkistukseen 114, 14, vedettiin pois 115 siis, äh, siis tarkistus 115 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Menemme kompromissitarkistuksen F. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Ja nämä muut raukeavat sitten ja menemmekin tarkistukseen 119 puolesta vastaan tyhjää. Nyt minä vähän epäilen tätä tulosta. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. 119 siis. Kaksikymmentäkuusi puolesta, 20 vastaan ja yksi tyhjä. Hyväksytty siis. Ja seuraavaksi tarkistus DV3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat, sitten Inta 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, hyvä on, tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 123. Äänestys alkaa. Kaksikymmentäviisi vastavääntä ja 22 puolesta. Hylätty olitte oikeassa. Välillä se on hyvin hankalaa nähdä. 124 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt meillä on kolme yhteensopivaa tarkistusta, 125, 126 ja 127 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt tarkistus 68 to, kahdessa osassa, anteeksi, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan. Eli äänestys alkaa. 68 ensimmäinen osa. Kahdeksantoista vastaan, 29 puolesta. Hyväksytty siis. Kaikki eivät täällä ole nostaneet kättä selkeästi. Toinen osa puolesta Nostakaa selkeästi käsi ylös, jos kannatatte tätä vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tämä oli aivan selvä juttu. Tarkistetaanko? Hyvä on. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 68, toinen osa. 24 vastaan, 23 puolesta. Tämä on siis hylätty. Täällä on nimittäin yksi kollega, jolla ei ole äänestyskorttia mukana ja minun on laskettava hänet mukaan, siksi tässä on tämä muutos. Ja teillä on nyt kuitenkin äänestyskortti. Tuliko se? Thomas Hendelillä ei ole korttia ja hän näyttää kädellä ja me lisäämme sen tänne hänen äänensä. No sitten Inta 10 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan. No tämä tarkistetaan, koska kaikki eivät nosta kättään selkeästi. 72 koneäänestyksenä äänestys alkaa. 24 puolesta, 24 vastaan. Siksi tämä olikin niin vaikea nähdä. Sitten 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä se on hyväksytty. Ai, no tarkistetaan. 129 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä oli aivan selvä juttu. Sata kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten inta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistetaan tämäkin koneellisesti. 130 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista puolesta, 27 vastaan hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 on vedetty pois. Siksi äänestämme tarkistuksesta 37, 38 ja 39 ja 140. Ne ovat e, identtisiä ja yhteensopivia. Ah, mutta 140 äänestämme myöhemmin. Eli 137-139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta. Tämä on suullinen tarkistus Rova Beresiltä. Ja tässä kursivilla olevat sanat poistetaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 raukeaa. Eikö? Ei, niin, en me, mehän hylkäsimme edellisen, eli 146 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. 146 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta 19 vastaan, 147 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 145 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 149, 150 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 148 raukeaa, 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Luulisin kyllä, kyllä niin on. 154 puolesta vastaan hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan ty- hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat on vedetty pois. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Tämä nyt ollut aivan selvää vai oliko? Äänestys alkaa. Oliko se selvä? No hyvä on. Hyvä on. Se oli ilmeisesti kuitenkin ihan selvä juttu. Eli hyväksytty. Menemme tarkistuksen 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 ja 14 raukeavat, 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Mutta tämä on parempi vielä tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa tarkistuksessa 17. Kahdeksantoista puolesta ja 28 vastaan hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistus A puolesta Ah, anteeksi. Meidän piti tar- äänestää vielä tarkistusta 18. Unohdin sen. Niin, 18 puolesta. Vastaan. Ty- hyvä- ty- hy- hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus A. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vuore. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25, 26 ja 27 raukeavat ja menemme siis 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28, 29 raukeavat 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 33 puolesta 30 ja 36. 33, 5, ei anteeksi, puhuja korjaa. Siis 37. Muut kaikki raukeavat. Äänestämme 37. Sihteeristö sanoo, että muut raukeavat. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten menemme 39. Se on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava osa on siis, tai toinen osa oli siis hylätty. Ja menemme seuraavaksi johdantoisen kappaleeseen J, 41 42 ovat samanlaiset äänestäminestä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 44 puolesta. Jaa, se on vedetty pois. Sitä siis ei ole, se on vedetty pois. Menemme äh, siis Jehen äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat äh, tarkastukset menivät nurin 48 puolesta vastaan tyhjää. Ja tarkistamme tämän. Tässä oli epäilyksiä. Johdanto-osan kappale K, tarkistus 48, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyt hylätty 26, 20. Ei tyhjiä ääniä. 49 puolesta vastaan tyhjää. Tämä lienee hyväksytty, mutta parempi tarkistaa tämä. Äänestys alkaa, siis 49. Äänestys päättyy. 28 vastaan 17 puolesta hylätty. 50. hyväksyttiin, se raukeaa siis ja menemme 51. Sekin on vedetty pois. 52 ja itse asiassa menemme 52 johdantoskapuolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää. Ja mitä hän EPP mahtoi äänestää? Jaa, se on hyväksytty. Siis, poista, siis se on hyväksytty, juu. Täällä jotkut eivät äänestä ja se siis aiheuttaa tiettyjä epäilyksiä, mutta sihteeristö tämän vahvisti 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta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 Ja nyt äänestämme lopuksi vielä sähköisesti. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäkuusi puolesta kymmenen vastaan Tämä mietintö on hyväksytty ja onnittelut siis esittelijälle. Vamos votar Vamos passar à votação seguinte, eh, que é. Mennään sitten seuraavaan äänestykseen, joka on Sari Essayahin lausunto väestörakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksesta EUn tulevan kohesiopolitiikkaan. Tämä on lausunto. Teillä lienee kaikilla äänestyslista ja voimme siis aloittaa. Kohta yksi. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. Tarkistamme toisen osan vielä sähköisesti, siis nelosen toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäviisi vastaan 19 puolesta. Hylätty siis. Se oli oikein, kuten sanoitte, mutta tarkistimme tämän kuitenkin. Menemme sitten kohtaan yksi ja tarkistuksen viisi puolesta vastaan tyhjää Tämä ei ole selkeä tulos. Äänestämme siis koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestämme siis tarkistuksesta viisi Äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme sitten kompromissi Ahan kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 3, 19 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty, luulisin, mutta parempi on tarkistaa. Ja niin teemmekin äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa 19. toinen osa. Äänestys päättyy 27 puolesta 21 vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 myös kahdessa osassa puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 pu- kohtaan siis neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta, myös kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta ja 27 raukeaa ja menemme tarkistuksen 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kohta 4 ja kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Seuraavat raukeavat 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 nämä hän raukesivat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 38 puolesta 38. Tässä ehdotettiin, että äänestettäisiin yhtenä ryhmänä, mutta en usko, että se menee lävetse. Se todennäköisesti ei onnistu, siis 38 puolesta. 38, vain 38 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää ja tämä meni vähän liian nopeasti, sanoo puheenjohtaja, mutta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjäksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Yksi sosiaalidemokraattien jäsen täällä nyt on liikaa. Ja tervetuloa mutta hän ei kyllä nyt äänestä. No, joka tapauksessa asiat ovat nyt kunnossa ja äänestys päättyy. yksi puolesta kaksi vastaan kolme tyhjää. Hyväksytty ja onnittelut esittelijälle. Madame la présidente. <laughs> Bien. Euh, chers collègues, je vous propose de poursuivre rakkaat kollegat, ehdotan, että äänestyksiä nyt lähdettäisiin tässä vielä jatkamaan. Ja mennään kohtaan 13. Äänestämme Jean Lambertin lausunnosta käytetty polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto. Artikla 1, kohta 2, tarkistus 11 ja 60 ovat samanlaisia äänestäminen yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 61 Steinrykiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 62 samalta henkilöltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 63 ovat samanlaisia äänestämme yhdessä puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Äänestys päättyy 25, 22, yksi tyhjää. Siis hyväksytty. 64 vedetty pois. 13-65 ovat samanlaisia äänestämisen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 66, 67, 68 on vedetty pois. 14 ja 69 ovat, ovat poistotarkistuksia. Äänestämme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 70 Steinrockilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15, ja 72, 16, eivät ole sellaisia, että ne voitaisiin käsitellä. Menemme siis kompromissi Ahan, artikla 42 d puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi artikla 4.2 kohta 2da 18 76 ovat samanlaisia puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 77 Hendeliltä. Ja siinä on suullinen tarkistus esittelijältä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 19 on saman puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdan kaksi 20 ja 78 ovat samanlaisia niistä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 80 Steinruckilta puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Mielestäni se on hylätty kuitenkin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 28 vastaan hylätty. 21 ja 79 ovat identtisiä. Äänestämme niistä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 21, 22. Niitä voidaan ottaa käsiteltäväksi. Eikö tämä ihan selvä juttu? Ihan selvä. No, tarkistetaan kuitenkin. Più calma, per favore. Haluaisin pyytää teitä menemään vähän hitaammin eteenpäin, koska emme pysy laisinkaan perässä. Sopii, mutta tarkistetaan kuitenkin ja mennään ihan hitaasti siis. 21 ja 79. Ovatko kaikki äänestäneet? Joku ei ilmeisesti ole äänestänyt. No nyt kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy 26 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty. Ihan rauhallisesti vain. 83 Steinrykiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 Sogorilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 Jean Lambertilta ja 25 Hendeliltä ovat samanlaisia. Äänestämme niistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 26 Steinrockilta. Ja tässä ää, äh, erillinen äänestys ensimmäinen osa aina Member Statesista Democratic Controlled saakka ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa, äh, siis lopputeksti puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 lämpötiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 27 Lambertit ja Händilit ovat samanlaiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 lämpötilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 raukeaa, sama 29. Äänestämme 90 Hendeliltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme, mutta mielestäni se on kyllä hyväksytty. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 22 vastaan, yksi tyhjää. 90 on hyväksytty. 91 raukeaa. Näin ollen äänestämme tarkistuksesta 92 Steinrukilta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 93 Tuomas Hendeliltä eh, kahdessa eh, osassa EPPn pyynnöstä tekstin alusta Member States kohtaan verifiable manner. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa lopputekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 esittelijältä on sopiva kahdessa osassa ensimmäinen osa. Hetkinen. Alors, première partie. Niin, ensimmäinen osa. Member States Verifiable Manner puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja lopputeksti puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Tarkistus 27 esittelijältä 94 Hendeliltä ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 esittelijältä 95 Hendeliltä. Ja tässä on suullinen tarkistus esittelijältä. Haluatteko esitellä tämän? No ei, äänestämme näistä yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 96 Hendeliltä puolesta vastaan tyhjää hylätty 89 esittelijältä vastaan tyhjää hylätty muos 97 Sogorilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 98 kahdessa osassa – The Safety Case-kohdasta aina Risk for Workersin saakka puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa lopputeksti puolesta. Vastaan. Mitäs liberaalit siellä puuhailevat? No, tarkistetaan. Siis toinen osa puolesta. Toinen osa puolesta. Ei kun ihan äh, käsiäänestyksellä äh, kun liberaalitkin ovat äänestäneet, niin asia on selvästi vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 30 raukia ja menemme tarkistuksiin 31 esittelijältä 99 Hendeliltä, jotka ovat identtisiä. Äänestämme yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 32 ja 100, jotka ovat samanlaisia puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 101 Steinrukilta. Tässä on suullinen tarkistus. Tätä ei vastusteta. Äänestämme siitä siis näin muutettuna puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 102 Steinrukilta, samoin kuin äsken puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Mm, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 hendeliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 raukeaa, 109 hendeliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35. Äh, tästä voidaan äänestää. Äänestämme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 112. Sitä voidaan ottaa käsiteltäväksi. Tarkistus 37 esittelijältä. Ja tässä on suullinen tarkistus, myös kukaan ei ilmeisesti sitä vastusta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten menemme kohtaan 14. Tarkistukset 38-14 ovat samanlaisia. Äänestämme niistä yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatto osa kappale 1. 42 Steinruckilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jonatoisen kappale 2, 43 samalta tekijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen, 44, Steinruck puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jonatoisen kappale 3a uusi, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama juttu. Jos haluatte, voimme tarkistaa. No tarkistetaan 46. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta sanoi puheenjohtaja 23 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 245 ovat identtisiä äänestämistä yhdestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 Steinrukilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 Steinrück puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen ja 50 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä Lambertilta ja 51 Hendeliltä ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantoosakappale 29, 5, 52, niitä voidaan ottaa käsiteltäväksi. Äänestämme siis tuossa kappaleesta 36 ja 53 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 7 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 Henneliltä raukeaa. Äänestämme kasista esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 raukeaa, 56 hendeliltä puolesta vastaan tyhjää hylätty, 57 samalta esittelijät puolesta vastaan tyhjää hylätty pitää pyytää tarkistusta jo aikaisemmin, kun minä päätän, että kuinka se on sitten 9 ja 58 lämpötiltä ja Hendeliltä ovat samanlaisia puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 10 ja 59 samanlaiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukset 1 ja 39 Lambert Händel, samanlaiset puolesta vastaan tyhjää. Tämä lienee hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Siis 1 ja 39. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 23 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 40 Steinrukilta raukeaa. Äänestämme vain siis tarkistuksesta 41 Steinrukilta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty ja nyt äänestämme koko tekstistä koneellisesti. Herra Serkas, koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 44 puolesta, 4 vastaan, ei tyhjä ääniä. Onnittelut valmistelijalle, joka ei ole keskuudessamme, mutta kyllähän varmasti nämä hyvät uutiset saa aikanaan. Sitten tulemme vielä viimeisen äänestyskohtaan tässä aamusella, joka koskee suullista kysymystä ja päätöslauselmaa. Jo, ei, vain siis esitämme tätä täysistunnolle ja kyse on kotiapulaisia koskevasta ilon yleissopimuksesta ja kyse ei ole niistä henkilöistä, jotka työskentelevät kotona, vaan jotka ovat kotiapulaisia. Sanon tämän äh, herra Falbrille, koska hän oli vähän huolissaan, että mikä on tämän yleisopimuksen, äh, yleisopimusluonnoksen soveltamisala. Äänestämme siis tästä tekstistä. Tässä tekstissä kyse on kompromissista, jonka ovat laatineet esittelijä ja varjoesittelijät siis koordinaattorit. Ja nyt äänestämme kokonaisuudessaan tästä suullisesta kysymyksestä puolesta vastaan. Kuka äänestää tyhjää? Suullinen kysymys on siis hyväksytty neljä vasta-ääntä. Ja nyt äänestämme tuosta kompromissitekstistä joka liittyy siis päätöslausumaehdotukseen ja äänestämme kokonaisuudessaan tekstistä ilman johdanto-osakappaletta 2D, kohtaa 5 ja kohtaa 8. Kuka puoltaa tätä kompromissitekstiä? Äänestämme tästä koneellisesti. No, Chabahan on puolesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta, 5 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Teksti, kompromissiteksti on hyväksytty ilman noita kolmea kohtaa, joista nyt äänestämme erikseen. Äänestämme siis ensiksi johdatusan kappale 2 d sanoista on the insertion in the work. Ei, anteeksi, äänestämme kohdatusokapuolessa D. Ehdotamme, että siihen lisätään kaksi kertaa sana undocumented. Ja äänestämme siis... no, tehän voitte äänestää, jos ette halua, että niitä ei oteta siihen mukaan, niin äänestätte vain äänestämme koneellisesti. Äänestäkää vasta, jos ette halua näitä mukaan. Siis kysymys on siitä, lisätäänkö nämä sanat, tai tämä sana undocumented tähän kaksi kertaa. Äänestys alkaa. Joku ei ole vielä äänestänyt. Olisiko se herra Serkas sitten? No, joku ilmeisesti ei halua äänestää. No niin, nyt kaikki ovat äänestäneet. 24 puolesta 23 vastaan. Tämä sana on lisätty tekstiin. Sitten kohtaan 5 lisäämme minimum wages ja nyt aloitamme koneäänestyksen. Kuka puoltaa, että lisätään tähän sana minimum wages? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta, 26 vastaan kaksi tyhjää. Nämä sanat siis jäävät lisäämättä. Ja sitten vielä kohta kahdeksan, johon ehdotan, että äänestetään nyt alkuperäisestä kompromissitekstistä koneellisesti puolesta. Siis anteeksi, äänestys alkaa tietysti, sanoo puheenjohtaja. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta, 28 vastaan, ei tyhjä ääniä. Tämä kohta kahdeksan ei mennyt lävitse. Ja näin ollen äänestämme tarkistuksesta 48 Haakinilta. Puolesta. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistus 48 Harkkineilta on hyväksytty kolme vasta ääntä. Ja näin äänestämme sitten kokonaisuudessaan tästä tekstistä sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 40 puolesta 7 vastaan. Kiitokset. Ja näin ollen voimme siis käydä keskustelua tästä asiasta täysistunnossa, kun kokoonnumme siellä. Tuota noin. Tämä tulee siis kesä, heinäkuun, toukokuun, tulkikohda, toukokuun täysistuntoesityslistalle. Nous en avons terminé avec euh, Nos Äänestykset ovat nyt päättyneet ja seuraavaksi keskeytämme työt hetkeksi, jotta saamme vähän järjestystä tänne puhuja, puheenjohtajakorokkeelle. Rakkaat kollegat, ehdotan, että nyt keskustelu lakkaa tämän pitkän äänestysrupeaman jälkeen. Et, Monsieur le Président, je... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että tulitte tänne vieraaksemme. Olen pahoillani tämän hälinän vuoksi tällä salissa, mutta olette varmasti tottunut tällaisen parlamentaariseen meininkiin. Äänestyksen jälkeen on aina paljon kaikenlaista kolmannen puoli ajan järjestelyä, joka liittyy tähän nykyiseen tilanteeseemme, mutta vakuutan, että voimme varmasti käydä hyvin laadukkaan keskustelun kanssanne. Ensiksi haluan onnitella teitä uudesta toimestanne, koska hän on juuri vuoden alusta valittu tämän sosiaalisen suojelukomitean puheenjohtajaksi EU tasolla. Ja tämä on meidän valiokunnallemme hyvin tärkeä asia. Mehän olemme tässä ikään kuin viite valiokuntana, kun ajattelen muita valiokuntia, joita eh, mainitaan perustamissopimuksessa ja eh, onhan olemassa myöskin sosiaalisuojelun komitea, myöskin monia muita komiteoita, kuten työllisyyskomitea ja niin poispäin, niin eh, on varmasti selkeää, että myöskin komissiossakin otetaan tätä kautta paremmin huomioon nämä meille tärkeät kysymykset. Edeltäjänne tavallisesti kävi säännöllisesti täällä valiokunnassa. Ja ymmärrän, että tässä on ollut nyt pieni, pieni tauko, mutta toivon mukaan voimme nyt näitä tapoja elvyttää ainakin niin, että vuosittain voisimme käydä keskustelun kanssanne, jossa voisitte sitten kertoa meille, missä vaiheessa työnne tuossa tärkeässä komiteassanne olette. Monet näistä äh, asioista liittyvät tietysti jäsenvaltioiden toimivaltoihin. Arvoisa puheenjohtaja, toivon nyt, että kerrotte meille hiukan äh, tämänhetkisestä tilanteesta äh, komiteassanne ja toivon mukaan voitte myöskin hiukan arvioida tämän avoimen koordinaatiomenetelmän toimintaa sekä myöskin tätä koko uutta viitekehystä, joka EU 2020-strategian myötä on tullut myöskin teidän omalle alallenne. Olkaa hyvä. Suuret kiitokset Euroopan puheenjohtaja siitä, että sain puheenvuoron. Tämä on todella ystävällistä teiltä. Puhun varmasti aluksi englantia. Then, uh, ja mikäli sitten kysymyksiä esitetään, niin sitten esitän vastaukseni äidinkielelleni eli hollanniksi. Niin, alkuun haluaisin kiittää tästä kutsusta kokoukseen ja haluaisin esittää teille, esitellä teille SPCtä, jonka puheenjohtajana olen toiminut vuoden alusta. Alkuun todettakoon, että yhteys yhteyksen vaaliminen on erittäin tärkeää ja mielelläni tulen tänne vaikka vuoden välein kertomaan toiminnastamme ja toimittamaan vaikka kirjallista materiaalia ja myöskin epävirallisella tasolla voimme keskustella asioista. Alkuun toteaisin, että meidän tulisi oppia oppia menneisyydestä, kun keskustelemme vuoden 2020 strategiasta. Me olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, että eurooppalainen sosiaalisuuden malli on tärkeä. Ne toimivat tehokkaasti silloin, kun kriisi iski ja kävi ilmi, että juuri tällaisina kriisin aikoina se vastustuskyky on hyvin vahva. Vaikkakin poliittisilla tasolla tilanne on vahva, niin silti sosiaalinen aspekti ei ole korostunut riittävässä määrin 2020 strategiassa. Ja komiteamme on sitä mieltä, että meidän täytyy löytää tasapainoinen lähestymistapa. Eli yhtäältä huomioidaan talous- ja rahoitusala, että myöskin sosiaalinen ulottuvuus. Ja palaan asiaan vielä myöhemmässä vaiheessa, mutta toteaisin jo nyt seuraavaa, että keskeinen viesti neuvostolle on se, että haavoittuvimmassa asemassa olevia pitäisi suojella mahdollisimman voimakkaasti SPCn kautta esimerkiksi sosiaalisuojelujärjestelmiä uudistamalla ja tarkoituksena on varmistaa kestävä ratkaisumalli. Ja näin me haluamme varmistaa sekä tehokkaan että myöskin oikeudenmukaisen järjestelmän luomisen. Ennen kuin puutun tähän itse työohjelmaan, niin kertoisin hiukan taustoja itse sosiaalisen suojelun komiteasta. Ehkä tiedättekin, että SPC on neuvoa antava komitea artiklan 160 mukaisesti. Se seuraa sosiaalista järjestelmää, sosiaalipolitiikkaa EUn alueella ja pyrkii edistämään tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden ja komission välillä. SPC ei ole mikään poliittisluonteinen elin. Poliittisia päätöksiä tehdään neuvostossa ja komissiossa ottaen huomioon kymmenen vuoden ajan yhteistyön juuri sosiaalisen syrjäytymisen vastaisessa taistelussa, niin SPC yrittää tukea neuvoston toimintaa juuri sosiaalisilta osiltaan suhteessa EU 2020-strategiaan liittyen. Jäsenvaltiot ja komissio osallistuvat siis SPCn toimintaan. Me osallistumme kaikkiin keskusteluihin, jotka liittyvät sosiaaliseen ulottuvuuteen muun muassa eläkejärjestelmiin ja lisäksi paneudumme myöskin sosiaaliseen osallistamiseen. Eli en ole täällä poliitikkona läsnä, vaan yritän vain edistää EUn yhteistyötä juuri sosiaalisen osallistumisen, osallisuuden ja sosiaalisen suojelun alalla. Viime joulukuussa hyväksyimme työohjelmamme ja ehkäpä siihen liittyen saanen esittää muutamia huomioita. Eli mitä asioita tulemme tämän vuoden ja tulevan vuoden, ensi vuoden aikana käsittelemään. Tärkeää on huomioida, että me tulemme seuraamaan taloudellisen tilanteen vaikutusta sosiaaliseen toimintaan. Erityisesti katsomme minkälaisia vaikutteita tällä on sosiaaliseen suojeluun ja sosiaaliseen osallistamiseen. Tässä yhteydessä huomioimme sosiaalisen ulottuvuuden raportin, joka hyväksyttiin viime helmikuussa, mutta palaan siihen myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi katsomme, miten tämä osallistamis- ja köyhyyden vähentämisprojekti etenee – ja lisäksi katsomme tätä suuntaviivaa numero 10, se on varmaankin teille tunnettu, eli kyse on köyhyyden vastaisesta toistelusta ja sosiaalisen osallisuuden vaalimisesta. Lisäksi kommentoimme myöskin komission tiedonantoja ja mitä tulee eläkkeisiin, niin SPC tulee seuraamaan muun muassa neuvoston päätelmiä koskien sitä, millä tavalla tiedonkeruuta voitaisiin tehostaa tällä saralla. Ja nämä asiat, kuten varmaan tiedättekin, kuuluvat myöskin neuvoston viimeisimpiin päätelmiin. Me teemme myöskin yhteistyötä EPCn kanssa koskien juuri eläkkeitä. Kaikki aspekti tulisi huomioida, ei ainoastaan se, että millä tavalla eläkejärjestelmien avulla voidaan vähentää köyhyyden aiheuttamia ongelmia. Tämä on yksi keskeisimmistä painopistealueistamme. Eläkeet ovat sekä taloudellisesti tärkeitä, koska juuri demografinen muutos on tuonut mukanaan kasvaneet kustannukset, mutta yhtä tärkeänä tai jopa tärkeämpänä on se, että eläkkeiden kautta voidaan varmistaa Äh, ikääntyvän väestön äh, köyhyysongelma. Eli tarkoituksena on juuri edistää eläkejärjestelmien huomioiminen näissä keskusteluissa. Me tulemme jatkamaan myöskin työtämme sen suhteen, millä tavalla EU-lainsäädäntöön pannaan täytäntöön kansallisella tasolla. Työryhmä tulee tarkastelemaan sitä, millä tavalla muun muassa julkisia hankintoja ja valtion tukijärjestelmiä koskeva komission ehdotusta pannaan täytäntöön. Lisäksi seuraamme myöskin alakohtaisen foorumin kehittymistä ja myöskin valtiotuki ja julkisiin hankintoihin liittyvien järjestelmien toteutumista. Kesäkuussa tulemme esittelemään oman raporttimme koskien sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden avoimen koordinaatiomenetelmän toteuttamista. Siihenkin saaneen vielä palata, mutta menettelyyn puolelta voin sanoa, että tällä hetkellä ad hoc-työryhmä ranskalaisen kollegan johdolla on paneutunut tähän seikkaan ja tarkoituksena on katsoa, miten voisimme varmistaa sen, että OMC-menetelmää voitaisiin vahvistaa. Tarkoituksenamme on, että ehdotus on myöskin kesäkuisen neuvoston esityslistalla. Ja tässä huomioimme myöskin sosiaali- tai työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kommentit. On tietenkin selvää, että meidän täytyy oppia toistemme tekemisistä. Me tulemme myöskin kantamaan kortamme kekoon eurooppalaisessa foorumissa, jossa käsitellään juuri köyhyyttä ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaista taistelua. Ja me olemme myöskin vaatineet, että kohesiopolitiikan ja EU 2020-projektin välinen linkityksen pitäisi olla vielä vahvempi ja että jatkossa sosiaalirahastossa olisi varattuna riittävästi varoja köyhyyden vastaisen taistelun, sosiaalisen syrjäytymisen vastaisen taistelun toimintaan. Ja kuten sanoin, niin me olemme sosiaaliseen tilanteeseen liittyen laatineet raportin ja tässä katsotaan juuri Eurooppa 2020 strategia sosiaalista ulottuvuutta. EPSCO-neuvosto on sen hyväksynyt ja ihan lähiaikoina se tullaan julkaisemaan ja tässä kerrotaan, miten köyhden vastaisen taistelun ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisen taistelun politiikka on linkitettynä EU 2020 strategiaan. Keskeisimmänä seikkana on se, että EU-ssa yksi viidesosa kansalaisista on sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden rajalla. Ja kun katsomme valtioiden päämiesten asioita määrittelemiä tavoitteita köyhyyden vastaiseen taisteluun liittyen, niin voidaan sanoa, että nämä ovat erittäin kunnianhimoisia ja hankalia tavoittaa, mutta meidän täytyy muistaa, että köyhyyden vastainen taistelu on keskeinen osa tätä kokonaisstrategiaa. Neuvoston päätelmiä lukiessa käy ilmi, että EU ei kykene työllisyyspuolella saavuttamaan tavoitteensa vuoteen 2020 mennessä ja myöskin tavoite, joka liittyy 20 miljoonan henkilön poissaattaminen köyhyyden kourista ei tule toteutumaan. On tietenkin selvää, että hankalisuusamassa asemassa olevat henkilöt pitäisivät saada riittävän vahvaa tukea. Ja lisäksi meidän täytyy panostaa myöskin työllistymisen vahvistamiseen ja koulun keskeyttämisen estämiseen ja kestävien eläkejärjestelmien muotoilemiseen. Kertomuksessamme sanotaan, että elvytysohjelman yhteydessä meidän täytyy varmistaa myöskin sosiaalisen ulottuvuuden ja terveys- ja sosiaalipalveluiden edistämisen. Näin voidaan osallisuutta vaalia. Ja lopuksi toteamme, että meidän pitäisi myöskin pyskiä, pystyä arvioimaan poliittisten toimien vaikutuksen sosiaaliseen ö, sosiaalipolitiikkaan. Arvoisa rouva puheenjohtaja, haluaisin ihan suoraan todeta, että me olemme komiteassa huolissamme siitä, että vuosittaisessa kasvustrategiassa ei huomioida riittävässä määrin tätä sosiaalista ulottuvuutta – ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt olemme erkaantuneet siitä lähestymistavasta, johon 2020-strategian myötä oli tarkoituksena päästä. Tarkoituksena on ollut varmistaa, että sosiaalinen ulottuvuus huomioidaan myöskin ohjausohjelmassa riittävässä määrin ja että myöskin muun muassa suuntaviiva 10 voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen taistelun täytäntöönpano tavoitteena tarkoittaa sitä, että SPCn rooli korostuu entisestään. Nämä mainitut ongelmat liittyvät läheisesti eurooppalaisen projektin toteutumiseen. 2020 strategiassa viitataan kasvumalliin, jossa sanotaan, että meidän täytyisi löytää älykäs ja inklusiivinen kasvumalli. Mutta on selvää, että tällä hetkellä ei olla voitu varmistaa sosiaalisen ulottuvuuden täysimääräinen huomioiminen 2020 strategiassa, joten meidän täytyy oppia menneisyydestä, jotta voimme sitten huomioida nämä esiintyneet ongelmat jatkotoimissamme. Me tulemme kantamaan kortemme kekoon strategiaa arvioitaessa ja me haluamme tietenkin vaalia yhteistyötä valiokuntanne kanssa. Lokakuussa 2011 tulemme järjestämään uuden kokouksen, joka liittyy köyhdenvastaiseen taisteluun ja toivottavasti puheenjohtaja puheenjohtajan avustuksella saisimme äänemme paremmin kuuluviin ja ehkäpä sitä kautta saamme myöskin omaa yhteistyötä va- vahvistettua. Ja tämä kokous, tämä foorumi järjestetään todellakin lokakuussa 2011. Kiitoksia. Thanks very much. Um, and thank you. Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia tästä esityksestä. Tässä oli useita mielenkiintoisia kohtia, joita haluaisin käsitellä. Ensinnäkin mainitsitte, että neuvoston päätös liittyen finanssikonsolidointiin, kuten tässä sanottiin, että tässä halutaan suojella kaikkein ähm, herkimmässä asemassa olevia. Tämä on minun mielestäni huolestuttavaa, koska on vielä henkilöitä, jotka ovat tämän kaikkein heikoimmassa asemassa äh, olevan kategorian ulkopuolella. Jos sanot, että yhdestä yksi viidestä väestöstämme on vaarassa joutua köyhyyteen. Ovatko nämä henkilöt mukana tässä vai ainoastaan ne 14 miljoonaa, jotka elävät todellisessa köyhyydessä? Ovat, siis kuka on mukana tässä kategoriassa ähm, kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, koska äh, tällä on tietenkin vaikutusta äh, niihin tavoitteisiin, joita jäsenvaltiolla pitäisi olla köyhyyden torjunnassa. Toinen asia, joka huolestuttaa minua, joka on huolestuttanut parlamenttia, kun se valmisteli 2020-strategiaa, on köyhyyden suuntaviivat jotka löytyvät työllisyyden suuntaviivoista, kuten sanotte, kun taas köyhyys on kuitenkin paljon laajempi ongelma ja köyhyys ei kosketa ainoastaan niitä henkilöitä, jotka ovat työelämässä tai työttöminä, vaan myöskin vanhat ihmiset tai ihmiset, jotka eivät voi terveytensä takia työskennellä tai jotka ovat liian nuoria työskennelläksi ja niin poispäin. Joten pohdin sitä, ottaako SPC tämän ulottuvuuden huomioon, koska tämä kaikki liittyy tähän kaikkein heikoimmassa alemassa olemaan tämän yhteen viidestä ja niin 14 miljoonaan, jotka ovat köyhyydessä. Ja sitten se tosi seikka, että yritämme torjua köyhyyttä ainoastaan mm, näissä työllisyyden suuntaviivoissa 2020 strategissa. Ja sitten alustuksessani mainitsitte yleisyydelliset sosiaalipalvelut. Minä olen esittelijä tästä lausunnosta tai itse asiassa tästä oma-aloitemietinnöstä, ja olette varmasti tietoinen siitä, että yksi ehdotuksistani tuossa mietinnössä on se, että meillä täytyisi olla korkean tason kaikki sidosryhmät mukaan ottava toimintaryhmä, jossa olisi edustettuina ne komission pääosastot, joilla on merkitystä yleishyödyllisissä sosiaalipalveluissa tai joiden toiminta äh, vaikuttaisi yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin. Sinällä olisi mukana myös ammatti yhdistykset, työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt, jotka tarjoavat näitä palveluja ja sitten neuvoston edustaja ja myöskin komission edustajia äh, on ehdotettu, että SPC itse asiassa voisi hoitaa tuon tehtävän. Minun argumenttini on, että se ei ole SPCn tehtävä. Ja kuten sanoitte tänä, se, mitä sanoitte tänä aamuna, vahvistaa tätä mielipidettäni. Niin teidän roolinne on pelkästään neuvontaanta, vaan se ei ole se, jota minä odotan korkean tason ryhmältä. Sen rooli olisi dynaamisempi ja tarkoituksena olisi, että se yrittäisi saada aikaan muutosta, jonka eri toimijat yleisöllisten sosiaalipalvelujen alalla voisivat hyväksyä myöskin kaksivuotinen vuosittainen foorumi ja näin poispäin. Eli tällä toimintaryhmällä olisi eräänlainen poliittinen rooli, ja kuten sanotte, SPC ei ole poliittinen elin. Mutta olisin siis kiinnostunut mielipiteistä näihin asioihin liittyen. Kiitoksia. Dank u wel, ik zal nu in het Nederlands spreken. Kiitoksia, nyt jatkan äidinkieltäni käyttäen. Niin, ensimmäiseen kysymykseen liittyen koskien tätä määritelmää köyhyyteen liittyen. No, sanottakoon heti, että minun täytyy nyt viitata kansalliseen tilanteeseen ja kansallisiin päätöksiin asiasta. Vaikkakin 2020 strategia on EU-strategia, niin silti sinä viitataan kansalliseen ulottuvuuteen, kansallisten parlamentin rooliin ja tämä on siis se marsijärjestys. Mutta toisaalta haluaisin todeta, että että lähtökohtana on perustamissopimuksen artikla 148. Siitä lähdetään liikkeelle näistä asioista keskusteltaessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kyse on eräänlaisesta dilemmasta ja siitä on keskusteltava, jotta voidaan varmistaa että asiat toimivat, vaikka sopimus on sellainen kuin se on, mutta me kuitenkin me haluamme varmistaa, että sosiaalinen luottuvuus korostuisi, kun 2020 strategiaa toteutetaan ja tarkoituksena niin on varmistaa, että tämä ongelma pidetään aina mielessä, mutta lisäksi haluaisin muistuttaa, että SPCssä – on olemassa eri intressejä sen suhteen, miten tätä ongelmaa tulisi käsitellä. Ja ymmärrätte varmaankin, etten tässä vaiheessa voi kertoa teille sen enempää tästä ongelmasta. Meidän tulee todellakin pohtia sitä, millä tavalla me voimme tätä ongelmaa lähteä ratkomaan, mutta sen enempää en voi asiasta vielä sanoa. Sitten viittasitte tähän näihin yleishyödyllisiin sosiaalisiin palveluihin. Tiedän toki, että te olette erittäin kiinnostuneita tästä asiasta, kuten mekin, mutta voin vahvistaa, että johtamani komitea pitää tämän asian merkitystä erittäin tärkeänä. Me olemme vain neuvoa antava elin, mutta siitä huolimatta me komiteassa valmistelemme toimia, joita sitten, jotka huomioidaan neuvostotasolla. Lisäksi meillä on tämä epävirallinen työryhmä ja jo edellisessä kokouksessa tästä asiasta tuli puhuttua. Tämä on siis epävirallinen työryhmä, joka tarkastelee lähinnä näitä, näitä juridisia kysymyksiä ja oikeusperustaa. Me olemme nimittäin sitä mieltä, on erittäin tärkeää oppia toinen toisiltamme ja katsoa sitä kautta, miltä tuleva suuntaus näyttää, erityisesti silloin kun puhumme yleishyödyllisten sosiaalisten palveluiden juridisesta toteutettavuudesta sisämarkkinoilla ryhmä valmistelee myöskin tätä tulevaa foorumia. Mekin tietenkin kannamme kortamme kekoon tähän, mutta ehkäpä meidän tulisi tarkastella sitä, että miten SPCn tekemä työ voitaisiin linkittää tämän valiokunnan tekemään työhön. Mutta meidän täytyy toki myöskin SPCssäkin pohtia sitä, miten tämä linkitys voitaisiin toteuttaa käytännössä. Mitä sitten näihin muihin kommentteihin ne tulee, niin todettakoon, että tunnen toki tämän valmisteilla olevan päätöslausuman luonnoksen. Olen lukenut sen, mutta toivoisin, että meille annettaisiin mahdollisuus perehtyä siihen vielä yksityiskohtaisemmin ja keskustella muiden tahojen kanssa, mutta voin vakuuttaa teille, että tämä asia tulee jatkossa olemaan meidänkin ryhmässämme esillä. Kiitoksia. Madame uh, eh, Oimenreuten. Rova Oimenreuten. Eh, mevrouw de voorzitter. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisa kollega Beets. Kiitokset siitä, että olette tulleet meidän vieraaksemme. Lisäksi olen iloinen siitä, että olette ottaneet näinkin arkaluonteisen aiheen tässä kokouksessamme esille. Se, mitä totesitte, oli se, että tämän tyyppisen työn kautta pyrimme vähentämään köyhyyttä. Se on kaiken A ja O. Ja että me kaipaamme toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa, että ihmiset voivat saada työtä. Ja uskon, että Tietenkin 2020-strategian liittyen on olemassa ongelmia ja että tämä sosiaalinen ulottuvuus ei ole siinä kuvastunut riittävässä määrin, niin kyllä meidän täytyy tähänkin ongelmaan paneutua. Mutta riippumatta siitä, niin kyllähän tässä on olemassa toinenkin seikka, joka liittyy muun muassa sosiaalirahastoihin. Esimerkiksi globalisaatiorahasto. Meillä on olemassa lukuisia välineitä, joita voitaisiin käyttää hyväksi juuri työllisyyttä edistääksemme. Nyt herääkin kysymys siitä, että onko teidän mielestänne mahdollista näillä aloilla tehdä vahvistettua yhteistyötä ja saavuttaa hyviä tuloksia? Ja toinen kysymykseni kuuluu, nämä, niin kuin itsekin totesitte, eurooppalaisella tasolla emme voi tehdä juuri kovinkaan paljon, koska toimivaltuus kuuluu jäsenvaltioille. Eli onko ehkä olemassa mahdollisuutta muotoilla tietynlaisia suuntaviivoja. Silloin kun laadin eläkkeisiin liittyvää lausuntoa, niin yritin löytää määritelmän sille, että mikä tämä riittävä eläke on. Eli otetaan tämä ensimmäinen piraali ja toinen pilari huomioon. On tietenkin selvää, että eurooppalaisella tasolla ei voida kaikkia asioita hoitaa kuntoon, koska esimerkiksi yleishyödyllisiä sosiaalisia palveluja käsitellään eri jäsenvaltiossa eri tavalla. Arvoisa puheenjohtaja, meidän täytyy päästä vielä pidemmälle. Meidän täytyy jatkaa keskusteluja myöskin teidän komiteanne kanssa tästä kysymyksestä, sillä on valitettavaa, että osa yhteiskunnasta pärjää mallikkaasti ja toinen osa yhteiskunnasta ei tiedä, miten selviäisi päivästä toiseen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Se, että tulen Alankomaista, niin sinänsä sillä ei ole mitään merkitystä. Totean aina vain, että olen tämä komiteani pienin yhteinen nimittäjä. Ja minä yritän vain sitten tätä pienintä nimittäjää pitämään mahdollisimman korkealla tasolla. Ja se, mitä juuri totesitte, niin olen kanssanne samaa mieltä. Työllistäminen on paras taistelu köyhyyttä vastaan taisteltaessa. Siitä kaikki komiteamme jäsenet ovat samaa mieltä. Ja onkin erittäin tärkeää, että meidän komiteamme ja työllisyyskomitea tekisivät tiivistä yhteistyötä keskenään. Sosiaalipolitiikkaa harjoitetaan myöskin, tai siihen vaikutetaan myös työllisyyspolitiikan kans, kautta. Ja tähän liittyy köyhyyden taistelu, sosiaalinen osallisuus, ja oikean tasapainotilan löytäminen. Ja on tietenkin selvää, että tämä ratkaisumalli poikkeaa maasta toiseen. Ja on aika hankala löytää tällainen kaiken kattava EU-toimintamalli, joka todellakin olisi toimiva. Mutta kyllä meidän täytyy yhdessä paneutua tähän haasteeseen. Mitä tulee näihin muihin välineisiin, kyllähän niitä toki on tarjolla. Me käsittelemme lähinnä 22 strategiaa ja kommentoimme Social omc liittyvää ulottuvuutta ja miten sitä voitaisiin vahvistaa. Ja kuten alustuksessani totesin, niin me olemme laatineet kohesiorahastoihin liittyvän mm, tekstin ja toteamme muun muassa, että sosiaalirahastoa pitäisi vahvistaa silloin, kun pyritään saavuttamaan 2020-strategian tavoitteet. Ja mikä on riittävä eläkkeen taso? No, se on tietenkin hyvin hankala kysymys. On tietenkin selvää, että asiasta ollaan hyvinkin eri mieltä eri maissa, mutta me olemme käyneet hyvinkin vilkasta keskustelua komiteassa tästä asiasta, kuten myöskin tästä niin sanotusta indikaattorikysymyksestä. Ja on selvää, että ihan lähitulevaisuudessa tähän kysymykseen, tähän ongelmaan tullaan palau, palaamaan. Madame la Présidente, une petite phrase. Ja vielä yksi huomio, jos sallitte, rouva puheenjohtaja. Niin, yksi lisäys niin te laaditte tekstejä, annatte neuvoa. Onko teillä sellainen vaikutelma, että näitä kannanottajanne huomioidaan esimerkiksi komissiossa? Äh, Euroopan komissio? commissie plutôt, ja, ja. Niin komissio ei ole täällä puheenjohtajakorokeilla, mutta voin kyllä vastata sanomalla, että kyllä kyllä meitä kuullaan. Komissiokin on SPCn jäsen ja voin sanoa, että me käymme myöskin komission kanssa komiteassamme keskusteluja näistä arkaluonteisistakin kysymyksistä. Eli kyllä meitä kuullaan. Herra Kristensen, mutta ennen kuin saatte puheenvuoron, haluaisin muistuttaa teille, että oikeussaateiden komitean rooli liittyy suhteeseen komissioon eikä niinkään neuvostoon. Ole herra Kristensen. Tak fru formand og tak for øh, redegørelsen. Jeg har et enkelt spørgsmål i forhold til... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä. Minä halusin kysyä tästä kertomuksesta, joka oli tulossa ja jonka tarkoituksena olisi kuvata tämänhetkistä sosiaalista tilannetta jäsenvaltioissa. Te sanotte, että tässä on kyse avainalueesta 2020-strategiassa. Onko tällä myös jotain tekemistä sosiaalisen tilanteen kanssa yhteydessä työmarkkinoihin jäsenvaltioissa, esimerkiksi siirtotyöläiset ja niin kutsutut työtä tekevät köyhät, siis ihmiset, joilla on työtä, mutta jotka tekevät työtä hyvin huonoin eh, työehdoin mm, alhaisella palkalla. Liittyykö tämä kertomus myös siihen? wat betreft de problematiek van de migratie. Niin, mitä tulee siirtotyöläiskysymykseen, niin kyllähän tämä kuuluu työllisyysvaliokunnalle. Mutta tietenkin tähän liittyy sosiaalisia aspekteja, joita voitaisiin käsitellä. Ja mitä tulee sitten työtä tekeviin köyhiin ja tähän köyhyysulottuvuuteen, niin tietenkin tässä yhtenä toimijana on SPC. meidän täytyy pohtia, millä tavalla me voisimme kertoa, kantaa kortemme kekoon, mutta en voi vielä sanoa sen kummempaa siitä, että missä määrin tämä huomioidaan tässä omassa, omassa raportissamme, mutta periaatteessa se kuuluu myöskin siihen tehtäväkenttään, josta me keskustelemme. Kiitokset. Teillä on vielä puheenvuoro. Kiitoksia. Haluaisin vielä yhdestä asiasta lyhyesti puhua. Vastauksena edustaja Omen Räytönille sanoitte, että työllisyys olisi paras eh, ratkaisu köyhyyteen. Ja en minä ole mitenkään eri mieltä, jos puhumme hyvästä työstä, eh, arvokkaasta työstä, josta saa kunnon palkkaa. Tiedän Irlannista, että on hyvin paljon työssäkäyviä, jotka ovat vaarana luisua köyhyyteen. Niin tätä on huomioitava. On paljon ihmisiä, jotka ovat eläkkeellä, äh, erityisesti naisia, joiden ähm, työhistoria on ollut ähm, äh, katkennut useaan otteeseen, äh, jotka ovat vaarassa luisua köyhyyteen, joten köyhyyttä ei pitäisi katsoa ainoastaan työllisyyssuuntaviivan vojen kautta. Ja haluaisin kysyä teiltä, mitä tulee siihen yhteen henkilön viidestä, joka on vaarassa joutua köyhyyteen. Onko teillä tilastoja siitä, kuinka monet näistä ihmisistä ovat työssäkäyviä, äh, eläkkeellä, äh, lapsia tai yksinhuoltajia esimerkiksi. Ja myöskin kysymys äh, tästä 14 miljoonasta, jotka ovat todella köyhiä, niin ähm, mikä heidän tilanteensa on, kuinka monet heistä käyvät työssä, koska meidän on saatava selville, missä tuota köyhyyttä todella on ja sitten käsitellä sitä siellä. Kiitos. Ehkäpä sallitte henkilökohtaisen huomion. Olen aina ollut sitä mieltä, että kun puhumme työllisyydestä ja työttömyydestä, meidän täytyy käyttää ilo terminologiaa, eli tämä ihmisarvoinen työ, decent work – Ja olen sitä mieltä, että tämä ILOn määritelmä ainakin poliittisella tasolla olisi se, jota meidän tulisi käyttää. Toki tilastotietoja on olemassa tästäkin aiheesta, mutta enpä niitä nyt muista ulkoa, mutta olen kyllä valmis toimittamaan teille näitä tilastotietoja. Je voudrais vous Tahtoisin äh, puhua kahdesta aiheesta teille. Ensinnäkin makrotalouden indikaattoreista, jotka, äh, joita laaditaan nyt äh, tämän talouden ohjausjärjestelmän puitteissa. Tehän tiedätte, että parlamentti on saamassa oma kantansa valmiiksi, mutta mutta tämä valiokuntamme on myös antanut lausuntoja erityisesti makrotaloudellisen epätasapainon valvonnasta ja indikaattoreista, myöskin makrotaloudellisen makrotaloudellisten indikaattoreiden tulostaulukosta ja tämä ainoa niin sanottu sosiaalinen indikaattori, joka ilmeisesti otetaan huomioon, niin se nyt näillä näkyminen olisi tuo työn yksikköhinta. Ja mehän tiedämme, ja monet sanovat ainakin, että se ei ole mitenkään ratkaiseva kilpailukyvyn mittaamiseksi jäsenvaltiossa, eikä se ainakaan millään lailla sitä heijasta. Meitä huolestuttaa se, että EU 2020 strategiassa tämä on määritelty, ja jos tämä nyt sitten ei tuokaan mahdollisuuksia tulostaulukon kautta, niin tämä strategia 2020 jää puoleksi kirjaimeksi. Minusta tuntuu siltä, että tämä huoli on tietenkin komiteassa otettu huomioon. Ja haluaisin tietää, kuinka, kuinka näette nyt sen, että tämä saa lisää valtaa ja legitimiteettiä vallassa äh, ikään kuin, että tämä, tämän tyyppinen viesti saataisiin lävitse. näissä erässä asiakirjassa, jonka saimme teiltä, on aika monimutkaisella tavalla selvitettynä. Tämä ilmeisesti teidän komitealla on jonkinnäköinen rooli tässä. Äh, tämä kaikki on muotoutumassa tavallaan. Siis ensimmäinen kysymykseni, kuinka tehtäisiin, kuinka toimittaisiin niin, että tämä todella komiteannekin huolenaihe voisi saada vastakaikua. Ja sitten toisekseen halusin puhua Euroopan sosiaalirahastosta ja tulee vasta suunnittelukaudesta. Olette sanoneet, sanonut, että nyt pitäisi toteuttaa EU 2020 strategiaa ja myöskin täällä valiokunnassa enemmistö jakaa tämän huolenaiheen, mutta tähän liittyy sitten kaksi muuta kysymystä. Ensinnäkin kuinka taataan se, että Euroopan sosiaalirahasto palvelisi juuri tätä, eikä sitä, että se syöttäisi joitakin sanktioita tässä aika vaikeassa vakaus- ja kasvusopimustilanteessa. Oletteko miettinyt tätä valiokunnassa, komiteassa ja toisaalta tämä ehdollisuus, Ähm, kuinka voitaisiin äh, pyrkiä siihen, että tämä olisi myönteistä ehdollisuutta, äh, sellaisia ehtoja, jotta strategia toteutettaisiin, äh, mutta että kuten sanoi, sanoin, ettei kysymys olisi pelkästään vain valvonnasta ja sanktioista, joka tietysti olisi taloudellisesti epäoikeudenmukaista ja eikä varmasti johtaisi kovin hyvin tuloksikkaan. Niin, ensimmäisen kysymykseen liittyen toteaisin, että prosessin tässä vaiheessa en voi sanoa juuri sen enempää kuin jo tuli sanottua. Ja tämä liittyy prosessin tämänhetkiseen vaiheeseen – Kyse on määritelmällisistä ongelmista ja haluaisin korostaa sitä, että maasta toiseen asian painoarvo on erilainen, mutta meidän tulisi löytää mahdollisimman avoin prosessi, jotta kaikki ymmärtävät, mistä on kyse, eli millä tavalla EU 2020 strategia ja se integroitu lähestymistapa toteutuu. SPC ei vastaa tästä varsinaisesta toteutusvaiheesta, vaan neuvosto. Mutta voin vakuuttaa teille, että mekin tulemme tulevien kuukausien aikana paneutumaan tähän kysymykseen. Mitä tulee sosiaalirahastoon, sur la liste des indicateurs, vous n'allez pas dire il faut. Niin, ettekö te nyt sano, että tarvitaan indikaattori köyhyyttä nuorisotyöllisyyttä varten. Mitä indikaattoreita, sosiaalisia indikaattoreita voitaisiin käyttää, joita tarvitaan? Indikaattoreitahan on jo olemassa, jotka on poliittisella tasolla hyväksytty ja meillä on tämä niin sanottu indikaattorityöryhmä, joka tarkastelee indikaattoreita ja voi olla hyvinkin mahdollista, että tätä keskustelua vielä uusitaan erityisesti tulevaa prosessia valmisteltaessa. Mutta tässä vaiheessa en voi tietenkään lähteä ennakoimaan näitä keskusteluja. Eli tämänhetkinen tilanne prosessin suhteen on mikä on ja en voi ennakoida tulevaa. Wat betreft het, eh, het, het, eh, het Sociaal Fonds, we hebben... Niin sosiaalirahastoon liittyen toteaisin, että me olemme laatineet raportin asiasta, joka on toimitettu sekä jäsenvaltiolle että komissiolle, mutta me emme vastaa tästä operatiivisesta puolesta, vaan komissiohan on siitä vastuussa. Me lähdemme raportissa siitä, mitkä ovat meidän kannaltamme kan, mielestämme nämä ö, keskeisimmät kriteerit, joita tulisi käsitellä, mutta me emme tästä operatiivisesta puolesta vastaa. Kiitokset arvoisa puheenjohtaja tästä ensimmäisestä keskustelusta. Varmasti muitakin vielä tulee ja voimme keskustella näistä asioista uudestaan, mutta tämä indikaattorijuttu siis halusin kiinnittää ne keskusteluiden vaiheeseen, koska nyt kun katselen sitä, mistä ollaan keskusteltu ECOFIN-neuvostossa viime viikolla, niin siellähän ollaan nyt menossa jo näiden indikaattoriluetteloiden kovan ytimeen. Siellä puhutaan avain, makrotalouden avainindikaattoreista, uudesta äh, Euroopan talouden ohjausjärjestelmän ähm, valvonnasta. Ja äh, kuten viime viikolla jo sanottiin, niin tässä indikaattorilistassa on vain yksi sellainen indikaattori, joka käsittelee sosiaalisia aspekteja. Ja äh, itse asiassa kysymys olisi työvoimasta tässä yhteydessä, eikä se ole riittävää, että otettaisiin todella huomioon ne te, te epätasa epätasa painot, joita työmarkkinoilla varmasti on, ja joka kenties saattaa myöskin johtaa tällaisiin makrotaloudellisiin epätasapainoihin. Äh, Haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että indikaattoreita on olemassa muun muassa kestävyyteen liittyen, mutta nyt herää kysymys siitä, että ovatko ne riittäviä, käytetäänkö niitä riittävässä määrin – voi hyvinkin olla mahdollista, että indikaattorikomiteassa pohditaan indikaattoreiden muuttamista, mutta kyllähän niitä on olemassa. Merci de cette précision. Kiitokset tästä täsmennyksestä ja tiedämme, että Belgian puheenjohtajakaudellaan kovasti pyrki siihen, että tämä tulostaulukko ja nämä indikaattorit olisivat hyödyllisiä, mutta jos sitten otetaan jostakin paikasta ja laitetaan sitten oikean hyödylliseen paikkaan, niin se on sitten ihan toinen juttu ja sellainen juttu, joka tuntuu meistä olevan hyvinkin tärkeä. Kiitokset tästä keskustelusta ja toivon mukaan tapaamme sitten vielä myöhemmin ja kenties voimme keskustella todella juuri tuosta tilanteesta, josta te äsken tuossa keskustelitte. Kiitos. nous en venons à no... no niin, sitten tulemme tässä aamupäivän viimeisen esityslistakohtaan ja kysymys on komission esittelystä. Ja siinä on kyse teollisuuden uudelleenjärjestelyä ja seurantaa koskevasta pilottihankkeesta. Haluaisin antaa puheenvuoron herra Lybhanille, joka edustaa komissiota. Merci, madame la... Kiitos rouva puheenjohtaja. Ihan pari sanaa vain ennen kuin annan puheenvuoron ähm, ilon kollegoille, jotka ovat tätä hanketta työstäneet. Muistutan vain, että tämä uudelleenjärjestely liittyy muutoksessa oleviin aloihin, ja tämä ei pelkästään liity vain kriisiin tai äh, suhdanteisiin, vaan muutoksen juuret itse asiassa ovat rakenteellisia luonteeltaan ja ne ovat myöskin pysyviä luonteeltaan. Onpa sitten kysymys uudesta teknologiasta, maailmanlaajuistumisesta, eh, väestökehityksestä, eh, ilmastonmuutoksen torjunnasta, uusista tuotteista tai vaikkapa eh, muusta. Näillä uudelleenjärjestelyillä ymmärrämme sitä, kuinka äh, työvoimassa tapahtuu muutoksia yrityksissä ja kaiken kaikkiaan nämä ilmiöt ovat äh, vääjäämättömiä, väistämättömiä, jatkuvia ja äh, myöskin pysyviä, kuten äsken sanoin. Ja ne ovat myöskin tarpeellisia, jotta Euroopan talous kehittyy ja myöskin hyvinvointi etenee. Edut ovat usein ajallisesti äh, ja alueellisesti jakautuneita, mutta uudelleen järjestelyt ovat myöskin tiettyyn aikaan tapahtuvia ja ne voivat olla myöskin tietyille alueille keskittyviä. Ja tämä itse asiassa voi johtaa myöskin kielteisiin vaikutuksiin jollakin alueella tietyille työntekijöille ja sillä voi olla myöskin vaikutuksia keskipitkällä aikavälillä tietylle alueelle tämän työntekijän joukolle. Tässä on siis kaksi hyvin tärkeää kysymystä, joita olemme miettineet kuinka voitaisiin taata se, että tässä yrl mukana olevat yritykset, alueet, työntekijät voisivat parhaalla tavalla ennakoida ja hallita tätä muutosta, jotta voitaisiin vähentää sen sosiaalisia vaikutuksia ja kustannuksia ja samalla tietysti pitää kiinni myöskin talouden kilpailukyvystä, mikä taas olisi sitten paras keino, jolla voitaisiin jakaa näitä käytäntöjä, jotta voitaisiin jakaa myöskin niistä parhaat muille ja näin ollen edistää niiden käyttöä kautta Euroopan. Ja senpä takia, jotta näihin kysymyksiin vastauks- vastaataisiin vastaukset, olemme vuonna 2008 Euroopan parlamentin kanssa käynnistäneet tällaisen pilotin, jotta tämä hanke saataisiin liikkeelle. Kysymys on Arenas-hankkeesta ja en nyt sitten Ähm, tuota viimeistä kuvaa sen kummemmin lähde selittämään, koska minun kollegani täällä salissa ähm, ovat tätä äh, asiaa äh, työstäneet. Ja tämä oli siis ihan tällainen lyhkäinen alustus vain. Kiitokset ja äh, tämä pilottihankkeen toteutus on ollut pitkälti kansainvälisen ilon koulutuskeskuksen ähm, heiniä ja te täällä varmasti kohta piakkoon tästä puhuttekin ja haluankin antaa teille puheenvuoron. Teitä on kaksi. Haluatte <laughs> tai voitte varmasti itse päättää, kumpi teistä puhuu ensin, joko Rova Ronsi, Rossi Ritsi tai herra Tomlinson. Ehkä herra Tomlinson ensiksi. We are from the International Training Center of the... Kiitoksia. Me olemme Ilon kansainvälistä koulutuskeskuksesta ja me teimme nämä tutkimukset kaikissa 27 jäsenvaltiossa Euroopan unionissa. Kaikissa näissä maissa Euronus-hankkeen alaisena luotiin kansallinen tausta-asiakirja, jossa tutkittiin päätoimenpiteitä ja välineitä uudelleenjärjestelyn hallinnointiin noimista varten. Ja nämä tausta-asiakirjat löytyvät nyt komission nettisivuilta meidän nettisivultamme ja ne valmisteltiin 27 riippumattoman asiantuntijan toimesta ja niitä käsiteltiin kansallisissa kolmikantakeskusteluissa ja sitten päivitettiin asiantuntijoiden toimesta. Ja lopuksi tehtiin synteesiraportti raportti kolmen riippumattoman asiantuntijan toimesta, jossa tehtiin yhteenveto näistä tiedoista. Rajoituksia tähän toimintatapaan on. Tietomäärä, jota voidaan saada, erilainen eri maissa ja lisäksi saattaa asiantuntijoilla on erilainen tausta, joka tämä saattaa vaikuttaa heidän arvioihinsa. Ja sitten meillä oli joitakin haasteita tehdä yhteenveto näistä hyvin moni ulotteisista tiedoista. Tämä raportti kattaa Euroopan unionin huhtikuusta 2009 kesäkuuhun 2010 ja siinä on 76 toimenpidettä uudelleenjärjestelyn ennakoimiseksi ja 111 toimenpidettä uudelleenjärjestelyn järjestämiseksi. Meillä oli 88 tapaustutkimuksesta ja yli 800 henkilöä osallistui seminaareihin ja 54 yksityistä yritystä oli mukana näissä, näissä tapaustutkimuksista. Nämä tutkimukset tehtiin talous- ja rahoituskriisin aikana, joka alkoi vuonna 2008. Ja, äh, oli jatkuvasti enemmän tällaisia uudelleenjärjestelytapauksia eh, ja työttömyys nousi euroalueella 10 prosenttiin viime vuonna. Lisäksi eh, pantiin täytäntöön hallituksien kriisivastaisia toimenpiteitä, mutta kuitenkin työmarkkinoiden tilanne oli tietenkin hyvin erilainen eri maiden välillä ja samoin mm, työttömyysaste ja ähm, se, kuinka paljon työn, kuinka useat työntekijät menettivät työpaikkansa tuona aikana. Voisimme luoda kolme ryhmää. On niitä yrityksiä, jotka keskittyvät työmarkkina toimenpiteisiin, niitä, jotka tuki, keskittyvät työmarkkinatukiin. Ja on Keski- ja Itä-Euroopan maita, joissa äh, käytetään hyvin vähän määrärahoja työmarkkinatoimenpiteisiin. Lisäksi on äh, jäsenvaltioita, joissa on erittäin paljon työmarkkinatoimenpiteitä, kuten Belgia, äh, Tanska, Italia ja Suomi. Ja sitten on sellaisia jäsenvaltioita, joissa hyvin paljon käytettiin työmarkkinatukimenetelmiin työmarkkinatukeen. Esimerkiksi Saksa olisi esimerkki tästä. Ja nyt annan puheenvuoron kollegalleni. Ja nyt lyhyesti näistä välineistä uudelleen rakentamiseksi tai järjestämiseksi unionin alueella. Tämä antisipaatio ei ole mikään universaalisesti tunnustettu konsepti, sitä voidaan panna täytäntöön eri tavalla, mutta hyviä käytänteitä ja aloitteita on olemassa jatkuvan valvonnan toteuttamiseksi työmarkkinoita seurattaessa. Ja lisäksi on olemassa välineitä siirtymäkauden varmistamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi esimerkiksi pätevyyksiä parantamalla ja innovointia tehostamalla. Mitä tulee ensimmäiseen välinepakettiin, työmarkkinatilanteen ennustamiseen liittyen, niin sillä, sitä kautta voidaan saada paljon mielenkiintoisia hyödyllisiä tietoja käyttöön siitä, miten työmarkkinat ovat kehittyneet. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon suomalainen järjestelmä, mutta lisäksi on myöskin Viron järjestelmä on hyvä, samoin kuin Portugalin järjestelmä ja muun muassa Portugalin tämän koulutusjärjestelmän valvontakeskus. Lisäksi meillä on hyviä kokemuksia tsekeistä ja myöskin muista suomalaisista järjestelmistä. Mitä tulee ennaltavarautumisjärjestelmään, sitä kautta yritetään saada ennakkoon tietoa siitä, millä tavalla työmarkkinat kehittyvät ja suunnitelmia siitä, millä tavalla voitaisiin jo ennakoon muuttaa strategioita. Me olemme saaneet Itävallasta, Puolasta, Sloveniasta ja Irlannista erittäin mielenkiintoisia tietoja, mutta tämä ennakointi tarkoittaa myöskin siirtymäkauden tukemista kilpailukyvyn varmistamiseksi, investointien takaamiseksi ja in, innovoinnin tukemiseksi. Mitä tulee innovoinnin tukemiseen, niin mielenkiintoisia hankkeita on muun muassa Alankomaiden pätevyyksien tehostamisformiin liittyen ja Ranskan teknologiapuuleihin liittyen. Mielenkiintoisia aloitteita on olemassa innovoinnin tehostamiseksi PK-yrityksissä esimerkiksi Slovakiassa ja Portugalissa ja Virossa. Mitä tulee toimenpiteisiin investointien lisäämiseksi, tämä Sario-ohjelma Slovakiassa on hyvä esimerkki siitä. Siirtymäkauden tukeminen voi sisältää myöskin paikallistason aloitteita, voidakseen reagoida työmarkkinatilanteen vakaviin muutoksiin alue- ja paikallistasolla. Lukuisia vapaaehtoisia järjestelmiä on käytössä yritysten toiminnan vahvistamiseksi, kuten esimerkiksi Italiassa ja tämä monitahoinen foorumi Ruotsissa – nämä aloitteet toimivat tietenkin tehokkaimmin juuri niille tarkoitetulla alueen paikallistason alueilla. Mitä tulee siirtymäkauden toimiin, niin tarkoituksena on tukea yksilöitä, sillä on selvää, että yksilöille siirtymä tai muutokset saattavat aiheuttaa suurempia ongelmia. Ja tästäpä syystä on otettu käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla pyritään huomioida, huomioimaan eri ikäryhmät, kuten esimerkiksi Portugalin ja yhdistyneen kuningaskunnan ohjelmat. Ammattikoulutuksen merkitys on tärkeä erityisesti näinä hankalina aikoina ja esimerkiksi Saksan aloite koskien elinikäistä oppimista on tärkeä toimenpide. Tämän tyyppisien tämän tyyppisiä aloitteita voidaan saada kehitettyä muun muassa julkisiin hankintoihin liittyen aikaiseksi. No mitä olemme oppineet tähän antisipaatioon liittyen? Kuten sanottu, tämä ei ole kaikkialla tunnustettu lähestymistapa, mutta on olemassa lukuisia toimenpiteitä ja aloitteita, joita on otettu käyttöön Mainittakoon esimerkiksi tietojen keruu, jota on koordinoitava. Me tiedämme, että täytäntöönpano puolella on vielä ongelmia, erityisesti pk-yritystasolla. Valtion rooli on tietenkin keskeinen. Ja mitä tulee yritystason toimintaan, niin nämä välineet voivat olla tehokkaita erityisesti työmarkkinaneuvotteluiden yhteydessä. Valitettavasti tällaisten välineiden tehokkuudesta ei ole olemassa vielä systemaattisesti kerättyä tietoa. Mitä tulee uudelleen järjestelyihin, niin lähestymistapoja on olemassa useampia, sellaisia, joiden tarkoituksena on e, välttyä irtisanomisilta ja muilta, ja nämä toimenpiteet on pantu tehokkaasti toimeen juuri kriisin aikana. Mitä tulee tähän ensimmäiseen toimenpideryhmään, niin irtisanomisia pidetään viimeisimpänä mahdollisena toimenpiteenä, mutta muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi lyhennetty työaika, osa-aikatyö, lomautukset määräajaksi tai laskettu palkka. Näitä käytetään monissa maissa esimerkiksi juuri tämä alennettu palkkajärjestelmä. Ongelmana on se, että on vaikea päästä yhteisymmärrykseen työntekijäedustajien kanssa, koska me tiedämme, että kaikki tukijärjestelmät eivät välttämättä anna riittävää kompensaatiota menetetylle palkalle. Ja yhtenä ongelmana voi olla se, että tukea voitaisiin myöskin myöntää sellaisille yrityksille, jotka eivät ole toimintakykyisiä jatkossa. Monet yritykset ovat käyttäneet tätä joustavaa työaikajärjestelmää, eli että tätä työaikaa voidaan käyttää joustavasti hyväksi silloin, kun työtä tarvitaan. Erityisesti tuotantosektorilla Itävallassa, Ranskassa, Belgiassa, Italiassa, Luxemburgissa tätä järjestelmää on käytetty hyvinkin laajalti. Toisissa maissa taas voidaan käyttää valtion tukia esimerkiksi juuri työntekijöiden menetysten korvaamiseksi. Ongelmana on se, että elvyttämistoimenpiteiden tehokkuuden ja työttömyyteen liittyviä tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi on olemassa mahdollisuus lyhentää työaikaa valtion tuen avulla, mutta ongelmana tähän liittyen on taas se, että tämä osittaisen työllisyyden järjestelmä tarkoittaa huomattavaa työajan lyhentymistä, mutta monissa maissa sitä on kuitenkin käytetty ja sitä voidaan käyttää hyväksi välttääkseen irtisanomia. Lisäksi käytetään sellaista järjestelmää, että työsuhde säilyy, mutta henkilö lomautetaan määräajaksi. Tätä sovelletaan eri maissa eri aloihin. Belgiasta ja Italiasta löytyy tällaisia toimenpiteitä ja myöskin palkkatakuujärjestelmiä. Lisäksi voidaan käyttää seuraaviakin äh, järjestelmiä, eli varhaisen eläköitymisen järjestelmää. Se on hyvin yleisesti käytössä oleva järjestelmä, hyvin monissa jäsenvaltioissa sitä käytetään. Esimerkiksi Espanjassa sitä pidetään hyvänä, koska sitä kautta voidaan tarjota työttömille työnhakijoille työllistymismahdollisuuksia – mutta se on ristiriitainen järjestelmä kestävän eläkejärjestelmän varmistamisen näkökulmasta katsottuna. Mitä tulee joukko irtisanomisiin, niin molemmissa jäsenvaltioissa sitä on käytetty, mutta kaikissa jäsenvaltioissa tämä ei ole mahdollista. Esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa tätä ei voida käyttää samalla tavalla hyväksi kuin muualla ja tätä järjestelmää pidetään hankalasti hallinnoitavana järjestelmänä, erityisesti kriisin aikoina. Ja sitten tämä siirtymäkauden aikana käytettävä järjestelmä. Saksassa, Ranskassa ja Ruotsissa näitä työllistämistoimenpiteitä käytetään hyväksi, mutta esimerkiksi Belgiassa ja Ranskassa käytetään järjestelmiä, joiden avulla pyritään lieventämään niitä vaikutuksia, joita irtisanomisella on. Siirtymäkauden tuki ja uudelleen integroimistoimenpiteitä käytetään eri ohjelmin ja aloittein, mutta erovaisuudet mallien välillä poikkeavat maasta toiseen, mutta esimerkiksi Virossa käytetään tällaista järjestelmää, kuten myöskin Alankomaissa ja Tsekkejen tasavallassa ja Portugalissa on olemassa erilaisia järjestelmiä siirtymäkauden ajalle. Me tiedämme siis, että on olemassa lukuisia välineitä käytössä, mutta ne poikkeavat maasta toiseen. Joissakin maissa jäsenvaltiotasolla tällaiset interventiomenetelmät ovat käytössä toissa maissa taas käytettävissä olevat välineet eh, ovat taas toisenlaiset. Tarkoituksena on useimmiten välttää irtisanomisia, käytän esimerkiksi lyhennettyä työaikaa, mutta vain harvoinassa maissa on otettu käyttöön sellaisia välineitä, joiden avulla ihmiset voisivat päästä uuden työn, uuteen työhön käsiksi, eikä tarvittaisi, tarvittaisi käyttää tällaista irtisanomisrahaa. Ja järjestelmistä on aika vaikea saada tietoa ja siksi niitä on myöskin, niitä on myöskin vaikea arvioida. Siitä, että social... Jokan lisäsi vain näistä trendeistä ja dynamiikista tuntuu siltä, että ää, äh, ää, uudelleenjärjestelyissä voidaan käyttää tiettyä äh, erityisesti yhteisen luottamukselle ja hyvälle tiedotukselle ja institutionaaliselle viitekehykselle perustavaa äh, menetelmää ja tietysti sitten myöskin työ paikkojen vaaran joutuminen oli vaarassa kriisin myötä monissa maissa. Ja äh, sitten on myöskin viitteitä siitä, että innovaatio ja myöskin julkisten työllistämistoimien äh, edistäminen äh, pyrkivät ennakoimaan näitä muutoksia ja niissä on mukana myöskin nopeata reagointia e, e, epäkeskittyneet hallitukset, haja, hajautetut hallinnot ovat enemmän olleet mukana tässä mukana ja ovat pystyneet paremmin suunnittelemaan myöskin tätä talouden muutosta. Ähm, sitten tutkimuksessa oli myöskin äh, muita kiinnostavia löydöksiä, esimerkiksi muun muassa juuri vaikeata työtä tekevien äh, työntekijöiden äh, tukikelpoisuus tai sen suhteen, kuinka työntekijät voivat käyttää tiettyjä palveluita, osa-aikatyötä tai muita, vaikkapa eläke etu, etuisuuksia hyväksi. Sitten PK-yrityksissä käytäntöjä käytetään paljon rajoitetummilla tavalla kuin suurissa yrityksissä. Hyvin usein tämä pohjaa vaikkapa juuri työn menettämiselle eikä minkälaisille muille aputoimille. Sitten haavuttavat ryhmät, kuten nuoret ja vanhemmat ja vammaiset, ovat usein niitä, jotka hyvin usein näissä uudelleenjärjestelyprosesseissa häviävät. Ja yksi keskustelun aihe monissa seminaareissa oli se, kuinka voitaisiin ähm, pyrkiä paremmin tukemaan työntekijöiden siirtymää ja myöskin löytämään vastuullisia. Vaikkakin koulutus oli lähestulkoon kaikissa maissa hyvin pinnalla, niin paljon käytiin keskustelua myöskin siitä, kuinka tehokasta ja vaikuttavaa yrityspohjainen työntekijöiden ammatillinen koulutus on sen työllistävän vaikutuksen osalta. Ja lopuksi vielä kaikki nämä tiedot ovat saatavilla Arenas äh, nettisivulla äh, DGE työllisyys äh, ja myöskin Ilon kansainvälisen ähm, koulutuskeskuksen sivuilla. Kiitokset. Sitten herra Kristensen. Tack fru øh, tack för... Øh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää vieraita näistä tiedoista. On sanomattakin selvää, että tätä kautta eurooppalaista kasvua ja työllisyyttä voidaan tukea. Yrityksillä pitää olla mahdollisuus sopeutua uuteen tilanteeseen. Sinänsähän meillä on hyviä mahdollisuuksia tarjolla, sillä suurin osa eurooppalaisista yrityksistä ovat pieniä ja niiden sopeutumismahdollisuudet ovat erittäin hyvät. He voivat muuttaa ja sopeuttaa tuotantoaan muuttuneeseen kysyntätilanteeseen. Minä olin mukana laatimassa vuonna 2007 joustoturvaan liittyvää lausuntoa. Ja valtioiden hallitusten päämiesten kokouksissa todettiin, että joustoturvaa tulisi käyttää muodossa tai toisessa kaikissa jäsenvaltioissa, ottaen huomioon sosiaali- ja työmarkkinapoliittiset ratkaisumallit. Joissakin maissa käytetään työmarkkinasopimuksia, Toiset taas käyttävät tällaisia lakiin perustuvia työntekijöiden suojamalleja. Joustoturva tarkoittaa joustoa ja sosiaalista turvaa, mutta mielestäni tästä uupuu jotain, siis tästä tekstistä. Miksi tässä ei sanota, että pitäisi aktiivisesti investoida työmarkkinapolitiikkaan kaikkialla Euroopan unionia. Tanskassa käytetään yli 6 prosenttia BKTstä aktiivisen työmarkkinapolitiikan hyväksi. Tämä siksi, että me haluamme saada työmarkkinoille riittävästi joustoa aikaiseksi. Ja jos ihminen menettää työpaikkansa, he saavat tukea, koulutusta ilmaiseksi, siis mikäli he haluavat siirtyä tuo uuteen tehtävään. Ja jokainen henkilö saa myöskin oman toimintasuunnitelman käyttöönsä. Ja jos näin toimittaisiin jokaisessa jäsenvaltiossa, niin silloin ei syntyisi tällaista, tällaista vastustusta, jota on syntynyt. Eli on selvää, että pelkkää joustoa ei voida saada, mikäli työntekijöillä ei ole riittävää turva takanaan. Muuten emme voi toteuttaa todellista uudistusta, jos työntekijä ja työnantaja puoli harrottelevat vastaan. Riskinä on työpaikan medettäminen ja kaikki ne seikat, joihin te viittasitte, esimerkiksi tehostettu lyhennetyn työajan käyttö tai osa-aikatyö tai työpaikkojen jakaminen ja palkkaleikkaukset ja niin poispäin. Nämä eivät ole työnantajille hyödyllisiä ratkaisumalleja ja se johtaa tietenkin konfliktitilanteisiin, mikäli näin toimitaan. Eli meidän tulisi investoida aktiivisesti työvoimaan. Näin voimme todellakin saada aikaiseksi tätä vaadittua joustavuutta ja rakennemuutosta, koska muuten emme pysty toimimaan kilpailukykyisesti näillä globaaleilla markkinoilla. Kiitoksia. No, kiitoksen tästä pohjoisen systeemin puolustuspuheesta. Ehkäpä kommentti tuon kollegan puheen jälkeen. No, minä pidän kovasti pohjoismaisesta mallista. Ja jos nyt sitten voitaisiin ottaa mallia tuosta eurooppalaisesta mallista vielä, niin silloin varmasti vielä paremmin selvittäisiin ja voitaisiin puhua tällaisesta joustoturvasta, jossa muutoinkin kaikki olisi kunnossa. Mutta mm, jos tämä nyt on näin helposti siirrettävä malli, kun otetaan huomioon kaikki vaikkapa sosiaalisen vuoropuhelun ja sosiaalisen kohesion ja yhteiskunnan eri tasot ja niin poispäin. No, mutta kuitenkin tuossa tutkimuksessa ne toteatte, että teistä tuntuu siltä, että on olemassa eroja siinä, kuinka uudelleen järjestely arvioidaan äh, ja että se riippuu siitä, mikä on kohesion taso ja niin poispäin. Ehkä voisimme vielä palata tähän tässä johonkin jossain vaiheessa. Ja toinen huomio niin liittyy tähän ikään kuin eurooppalaisena lainsäätäjänä ähm, mietteemme ennen tämän asian äh, tutkimista – ja tietysti myöskin meidän vastuumme, kun me käsittelemme täällä mahdollisuuksia toimia EGR kautta, esimerkiksi mun mm, globalisaatiorahaston kautta, niin näemme oikein hyvin näissä eri uudelleenjärjestelytapauksissa, jotka että kysymys on hyvin usein monikansallisista yrityksistä ja silloin tietysti uskon, että meidän täytyisi toimia sisällöllisesti ja on ihan ok, että myöskin voitaisiin sitovalla tavalla näitä ylikansallisia yrityksiä menemään pidemmälle kuin mitä työehtosopimuksissa tai vaikkapa kansallisessa lainsäädännössä seisoo. Ehkäpä te tämän pilottihankkeen toteuttamisen jälkeen ja tämän tutkimuksen jälkeen voitte vetää johtopäätöksiä sellaisista aloitteista, joita pitäisi lähteä toteuttamaan yhteisön tasolla. No tietysti ensin ehdotatte meille hyvää käytännessääntöä, no ihan ok, mutta pitäisikö mennä pidemmälle, eikö pitäisi lähteä vaikkapa kehottamaan komissiota, että tällaisia lainsäädäntöaloitteita tehtäisiin, tai sitten, että vaikkapa kannustamalla työmarkkinaosapuolia toimimaan voitaisiin hyväksyä juuri tämän tyyppinen käytännössääntö, että mitä, mitä nyt tämän pilottihankkeen jälkeen? Merci, madame la, la présidente. Peut-être sur le, votre... Kiitos puheenjohtajahan tuohon viimeiseen kysymykseen. Kenties äh, voisin esitellä jotakin äh, johtopäätöksiä, joita olemme voineet äh, tästä vetää, kun olemme siis tutkineet näitä 27 eri käytäntöä. No hyvin selvästikin totesimme, että on paljon erilaisia käytäntöjä, jotka ovat innovoivia. Ja näin ollen näemme aika selkeän taulukon sellaisista äh, välineistä, joita 27 maassa on käytössä. Tehän olette saaneetkin tämän raportin, mutta meillä on vielä 27 edellistä raporttia per jäsenmaa. Ja tässä kollegat johan selvästi sanoivatkin, että ei ole olemassa mitään yhtenäistä ratkaisua ja että eroja on, mutta kuitenkin analyysin perusteella voidaan sanoa, että ajan myötä tiettyä yhdentymistä ja yhteistä lähestymistapaa, tai ainakin tiettyä tendenssiä siihen suuntaan on olemassa tässä ammatillisessa muutoksessa. Tätä voitaisiin kutsua juuri joustoturvaksi tai muutosturvaksi, mutta tässä on edelleen suuria eroja valitettavasti edelleenkin on myös sellaisia käytäntöjä, jotka ovat täysin reaktiivisia pistetään putiikki kiinni eikä ennakoida mitään eikä valmistella mitään. Ja onneksi on olemassa lainsäädäntöä kuitenkin, joka liittyy tällaisiin joukkoirtisanomisiin, mutta tämä voi kuitenkin olla hyvin vaikeata alueille ja työntekijöille. No, sitten pitäisikö mennä pidemmälle? No, selvästikin tässä on tärkeä elementti, ja tämä tässä tulikin jo äsken esille. On siis tarpeen saada aikaan luottamusta kansalaisten, työntekijöiden, alueiden suhteen, ja joka liittyy siihen, että heitä voidaan auttaa ottaa tässä muutosvaiheessa, ähm, jotka ovat siis pysyviä muutoksia. Ja että edelleen tarvitaan äh, äh, tiettyjä äh, elementtejä keskustelussa, edelleen on tällaisia protektionistisia kansallisia sävyjä. Ja ehkä pitäisi olla tämmöinen strategisempi lähestymistapa, joka voisi olla eurooppalainen. Ja ehkä voitaisiin ajatella tiettyä viitekehystä, en nyt uskalla tässä käyttää tätä termiä käytännessääntö tai niin poispäin, mutta tämä eurooppalainen puitteisto, verkosto, jonka pohjalta voitaisiin edistää parhaita käytäntöjä ja toteuttaa niitä tietysti myöskin. Itse asiassa tämä ajatus löytyy kolmesta komission tärkeästä asiakirjasta, jotka liittyvät teollisuuspolitiikkaan, tähän yhtenäismarkkinoiden toimenpidepakettiin ja tähän New Skills and Jobs-agendaan. Ja näissä kolmessa asiakirjassa komissio kertoo, että se aikoo nyt uudelleen kuulla työmarkkinaosapuolia tämän vuoden aikana vielä. Ja aiheena on tämä EUn viitekehys uudelleenjärjestelyä silmällä pitäen. Ja haluan nyt sanoa ihan suoraan teille, että kyse on asiasta, joka on varsin kiperä koska tämä on tietysti työmarkkinoiden äh, työllisyysongelmien ytimessä. Siis äh, nämä siirtymäajat ovat todella perustavanlaatuisia kysymyksiä. Tietysti työolotkin ja palkat ovat äh, tärkeitä, mutta kuitenkin, jos ajatellaan työntekijöitä, niin tämä on hyvin olennainen kysymys. Ja me haluamme löytää tasapainon toisaalta sen välillä, että on helpotettava yritysten sopeutumista ja samanaikaisesti on myöskin helpotettava työntekijöiden siirtymää. Ja kuinka sitten saataisiin sovitettua yhteen nämä kaksi eri puolta? No, tästä keskustelusta tulee todella hankalaa ja komission jäseneni on nyt ihan vakuuttunut tästä asiasta, mutta kaikki eh, elementit, jotka nyt voivat millään lailla tätä keskustelua helpottaa, eh, ovat hyvin tervetulleita. Ihan sananen vielä ja haluan täsmentää, koska tietysti olemme käyttäneet parlamentin rahaa tähän koko toimintaan, että tilintarkastustuomioistuin on tätä asiaa eh, seurannut ja tulokset ovat hyvin myönteisiä niin, että haluan rauhoitella teitä täällä parlamentissa siitä, kuinka tuota rahaa rahaa käytetty. Ja haluan myöskin kiittää tässä ILOta siitä, että se on meitä tässä avustanut. Suuret kiitokset. On sanottava, että vaikkakaan mitä ei nyt tällä ollut monta äh, henkilöä paikalla, niin kuitenkin arvostan kovasti tätä keskustelua ja tätä esitystä, koska tämä pilottihanke on Euroopan parlamentille vähän kuin, niin kuin meidän omaa pelivaraamme ja mahdollisuus äh, vähän niin kuin lähteä näiltä vanhoilta polulta pois ja miettiä sitä, että mihin pitäisi mennä, jotta työmme olisi hiukan luovempaa täällä parlamentissa, koska tämähän on aika vaikeaa työtä. Ja joskus tietysti on hyvin vaikeaa saada toisaalta odotukset ja resurssit vastaamaan toisiaan. Tuossa puhuitte äsken seurannasta niiden suositusten seurannasta, näistä johtopäätöksistä, joita tutkimuksesta voidaan vetää. Ja ähm, haluan kiittää Ilon ähm, keskusta, joka on todella tehnyt laadukasta työtä ähm, olisi tietysti mukavaa, että täällä olisi enemmän kollegoita paikalla, kun tällaisia pilottihankkeita esitellään. Ja toivon mukaan voisimme myöskin säännöllisesti äh, tavata tällä tavalla, koska Tämähän on meille tämän asian alkulaitteina komission kanssa ikään kuin mahdollisuus sitten myöskin seurata tämän asian jatkoon, niin että tämä on hyvin tärkeää. Uudelleen järjestelyteollisuudessa valitettavasti on yksi keskeisistä huolenaiheista vielä tulevinakin vuosina. Suuret kiitokset teille vielä, äh, teille äh, kolmelle äh, vieraalle tästä aamuisesta sessiosta. Ja näin päätämme sitten valiokuntakokouksemme aamuisen ähm, työrupeaman ja tapaamme sitten tuossa iltapäivällä uudestaan kello kolme.